Hyvät kollegat, minä ehdotan nyt, että ryhdymme jälleen töihin, jos kaikki jäsenet ovat paikalla. Edustaja Turunenkin on paikalla. Allah. pas le choix. Bien. Euh, je crois que nous allons pouvoir euh, commencer. Me voimme varmaan aloittaa ja tarttua töihin. Me siirrymme kohtaan 17. Tämä on ensimmäinen keskustelu asiasta ja meillä on asiantuntijat läsnällä. Erät sidosryhmien edustajat käyvät keskustelua Emili Turusen laatimasta mietinnöstä. Tämä on oma e, mietintö, jonka aiheena on nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelujen työharjoittelun oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen. Ja nyt haluaisinkin antaa muutamaksi minuutiksi teille puheenvuoron ja sen jälkeen sitten eh, meidän kutsuvieraamme saavat puhua asiasta. Ja tack eh, för ordet och välkommen till den här höring om... Kiitos. Paljon puheenjohtaja. Kiitos tänne. Eh, kiitos ja tervetuloa tänne kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään nuorten mahdollisuuksia tai mahdollisuuksien puutteita, kun puhutaan koulutuksesta, työmarkkinoille pääsystä – Tuskin kukaan täällä salissa epäilee sitä, etteikö edessämme ole valtava haaste, kun 5,5 miljoonaa alle 25-vuotiaasta on työttömänä. 21,4 prosenttia nuorista on siis työttömänä. Samalla monissa maissa on puutetta harjoittelupaikoista ja toisaalta taas harjoittelijoita olisi jatkuvasti enemmän. Me olemme osanneet ratkaista koulutukseen liittyviä ongelmia. Erittäin monet luopuvat koulutuksestaan kesken kaiken ja jäävät ilman lopputodistuksia. No miksi meidän pitäisi nyt kantaa huolta nuorista? Historia puhuu puolestaan. Nuorten työttömyys johtaa helposti pitkäaikaistyöttömyyteen työttömyyteen, huonoon terveyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen. Ja hyvin vakavaa olisi, jos tämä virhe tehtäisiin uudestaan. Se olisi vakavaa taloudellisesti ja sosiaalisesti. Joten se haaste, joka meillä on nyt edessämme, vaatii poliittista toimintaa, vastuunkantoa kaikilla tasoilla. Monet näistä asioista kuuluvat tietenkin kansalliselle tasolle, mutta Euroopan tasolla meidän on myös määriteltävä, mitä me voimme tehdä. En halua nyt sanoa enempää. Minusta meidän pitäisi nyt kuunnella meidän mielenkiintoisia esittelijöitämme tai asiantuntijoitamme, yliopistoedustajia, työmarkkinaosapuolia ja nuorisojärjestöjä. Heillä varmasti on päteviä näkökantoja, joiden pohjalta ehkä saamme aikaan vielä paremman mietinnön. Haluaisin siis, että asiantuntijat voivat nyt käyttää puheenvuoronsa. Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne. Merci beaucoup. Kiitos. Me nyt eh, sitten olemme tämän eh, minikuulemisen ensimmäisessä vaiheessa ja tässä vaiheessa me kuuntelemme asiantuntijoiden näkemyksiä. Olkaa ystävällisiä E, ja saatte puheenvuoron, mutta vain viideksi minuutiksi. Meillä nimittäin on hyvin paljon täällä vieraita ja jokaiselle täytyy antaa mahdollisuus puhua. Giorgio Brunello on ensimmäinen puhuja. Hän on Padun yliopistosta. Te saatte puhua viisi minuuttia. Hey, thank you, Mr. President, please stop. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja Kertokaa minulle sitten, kun viisi minuuttia on täynnä. Keskityn muutamaan asiaan, koska aikaa on niin vähän. Mitä rakenteellisia ongelmia nuorilla on työmarkkinoilla? Ensinnäkin koulunsa kesken jättäneitä on aivan liian paljon yli 10 prosenttia ei ole minkäänlaisessa koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Eh, heillä on määräaikaisia työpaikkoja, joihin ei liity koulutusta ja on myöskin ylikoulutusta. Tämänhetkisessä eh, tilanteessa, taloudellisessa tilanteessa työmarkkinoille eh, päätyminen tällä hetkellä, sillä saattaa olla vaikutuksia. Kyseessä saattaa olla tällainen menetetty sukupolvi, eli se koke, kokemus, mitä esimerkiksi Japanissa oli viimeisen kymmenen vuoden aikana näistä asioissa. Huolestuttavaa on se, että tämän tyyppiset taantumat, ne tulevat lisäämään myöskin sitten harmaiden työpaikkojen määrää. Esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa ja Japanissa on käynyt näin. Avainasana on se, että pitäisi pitää oppilaat kouluissa pidempään. No tämä on helppo sanoa, ehkä hankala toteuttaa, mutta voisin tästä sanoa jotakin. Taloustieteilijät tietävät äh, sen, että rahan käyttäminen alkuvaiheessa kannattaa, eli täytyy ryhtyä investoimaan nuorten ja lasten koulutukseen. Jos me lisäämme lasten mahdollisuutta saada hyvän koulutuksen, niin silloin he todennäköisesti pysyvät koulussa pidempään. Nämä ovat tietenkin pitkän aikavälin politiikkoja. Sitten pitäisi nostaa koulusta lähdön ikää. Jos pakollista oppivelvollisuuskoulutusikää nostetaan niin äh, haavoittuvassa asemassa ihmiset äh, todennäköisesti pysyvät koulussa pidempään, jos heidät siihen pakotetaan. Tietenkin on vaihtoehtojakin sen sijaan, että pakotetaan ihmiset äh, pysymään koulussa, niin voidaan tarjota tukiaisia. Esimerkiksi Isossa Britanniassa tarjotaan tällaista tukea. Eli hallitus maksaa nuorille aikuisille, 16 vuotta täyttäneille nuorille rahaa, jos he pysyvät koulun penkillä. Ja näyttäisi siltä, että tällainen politiikka toimii. Jos me haluamme pitää nuoret kouluissa, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tähän on, tässä onnistutaan helpommin, jos koululla on paljon tarjottavaa. Jos on ammatillinen oppilaitos, niin sieltä täytyy löytyä paljon siihen liittyvää koulutusta. On helpompi pitää sellaiset nuoret, jotka haluaisivat lähteä koulusta sen takia, että se on liian akateeminen, niin jos on monipuolinen ohjelma, niin nämäkin nuoret saadaan pysymään koulussa. Sitten lukiokoulutus. Me tiedämme, että taantuman aikana nuoret yleensä pysyvät lukiossa. He tietävät, että he, jos he päätyvät työmarkkinoille, niin tulee ongelmia, väliaikaisia työpaikkoja, alhaisia palkkoja ja sitten heistä tulee tällainen menetetty sukupolvi. Eli meidän täytyy mahdollistaa se, että ihmiset pysyvät koulussa ja taantuman aikana tämä saattaa olla hankalaa jollekin. No tästä syntyy kustannuksia, eli jos on matala tulotaso, niin voi olla, että jättää sitten koulun kesken. No tietenkin voisin sanoa, että hallituksen tulisi sijoittaa enemmän, mutta tiedämme, että hallituksiin kohdistuu tänä päivänä paljon vaatimuksia. Verotulot ovat vähenemään päin ja julkiseen talousarvioon kohdistuu jo paljon muitakin vaatimuksia, kun, ja saman aikaan hallitukset joutuvat tekemään leikkauksia. Eli provosoiva kysymys olisi se, että meidän tulisi ehkä miettiä uudelleen näitä koulumaksuja. Eli laitettaisiin maksamaan sellaiset, jotka pystyvät maksamaan, ja näillä sitten maksettaisiin niiden koulutuspaikat, jotka eivät pysty maksamaan. No sitten koulutuspolitiikka No se olisi ihan hyvä asia nuorten työttömien kohdalla, mutta empiirinen todistusaineisto viittaa siihen suuntaan, että tällaista politiikasta ei ole apua ainakaan niiden kohdalla, jotka sitä eniten tarvitsivat. Isossa Britanniassa on New Deal nuorille, eli on esimerkkejä poliitikoista, jotka toimivat, mutta niiden, niiden tulisi päätyä jonkinlaiseen todistukseen, sertifiointiin. Niin ja nyt ilmeisesti puheaikani päättyykin. Merci beaucoup et de cette autodiscipline. Euh, je donne maintenant la parole à monsieur Thomas. Seuraavana Thomas Svig Ludwig Maximilian yliopistosta, yliopistosta Münchenistä. Teillä on myöskin viisi minuuttia aikaa. Uh, uh, Minä ajattelin puhua e-, enemmänkin tästä samasta järjestelmästä kuin äskeinen puhuja. Jos me katsomme eri maita Euroopassa, niin me huomaamme, että kaikissa maissa nuorten työttömyys on korkeampi kuin keskimääräinen työttömyys. Maiden välillä on kuitenkin eroja. Ja joissakin maissa työttömyyttä on vähemmän. Ja jos, me, jos me katsomme viittä maata, joissa työttömyyttä on eniten, niin silloin ne, se on paljon suurempi kuin muissa, eli Suomi, Ruotsi, Unkari, yhdistänyt kuningaskunta. Näissä on vähemmän ammatillista koulutusta. Ja kun me vertaamme näitä muihin maihin, kuten Tanska, Saksa, Slovenia, Itävalta, jossa, jossa tilanne on toisenlainen, niin niissä maissa on enemmän oppisopimuskoulutusta oppisopimus, koulutus saattaa olla keino alentaa nuorisotyöttömyyttä. Ja muutamia kommentteja tämä havainto herättää. Jos me katsomme tätä Saksan tilannetta, mikä on aika hyvä, niin meidän täytyy kahta eri asiaa siinä havainnoida näistä tilastoista. Ensimmäinen on se, että koulupakko on 18 vuoteen asti, eikä voi työttömäksi ryhtyä ennen kuin on 18-vuotias. Jos me katsomme nuorisotyöttömyyttä 22-23-vuotiaiden joukossa, se on hyvin korkea. Sitten on mahdollista saada koko päivä koulutusta monellakin eri tapaa on ikään kuin tällainen siirtymäjärjestelmä olemassa. Tämä on se keino, jolla ihmiset eivät ole työttömyystilastoissa mukana, mutta tällainen duaalinen oppisopimusjärjestelmä ei välttämättä ole tässä taustalla eikä myöskään koulutus. Tällaisena aikoina ja edellisessä lamassakin tällainen siirtymäjärjestelmä on tärkeä, koska tai siis se on, se on itse asiassa tehoton järjestelmä ihmisten pitämiseksi poissa työttömyys, työmarkkinoilta. Jos me haluamme tukea työnantajia ja lisätä heidän kiinnostustaan oppisopimuskoulutukseen, niin ensimmäinen asia tuntuu olevan sellainen, että tätä kiinnostusta on aika vaikea lisätä. Vuosien varrella oppisopimuskoulutuksen saaneiden osallistuminen on ollut aika vähäistä työmarkkinoille ja se, on, eh, se myöskin vähenee kriisiaikoina. Me huomaamme, että oppisopimuskoulutuksen saaneiden määrä, se ei aina korreloi, korreloi hallituksen toimien kanssa. Saksassa tätä asiaa on hoidettu, on ollut monenlaisia hankkeita, joissa on herätetty työnantajia ottamaan oppisopimuskoulutukseen nuoria, mutta tämä ei ole onnistunut. Luotan kuitenkin siihen, että tuet, joita työnantajille annetaan, että niillä olisi jonkinlaista vaikutusta. Ja jos tämä halukkuus siellä päässä lisääntyy, niin työnantajien täytyy ottaa huomioon että tässä on kysymyksessä jonkinlainen korvaava järjestelmä. Nimittäin tässä usein käy sillä tavalla, että työ, oppisopimuksessa ollut ihminen ei kuitenkaan työllistykään vakituisesti yritykseen. Sertifikaatio- ja laadunvalvontajärjestelmiä ei ole. Saattaa olla mahdollista, että nämä ihmiset ovat oppisopimuksessa pari vuotta, mutta kuitenkin sen jälkeen menettävät työpaikkansa eikä ole sitten mitään todistusta tästä suoritetusta Eh, suoritetusta oppisopimuksesta ja heillä on siitä haittaa työmarkkinoilla myöhemmin. Ei ole aivan selvää, että onko kaikella tällä, tällaisella tukemisella loppujen lopuksi hyödyllistä vaikutusta. Tämän lisäksi olemme havainneet, että työnantajat, jotka palkkaavat vammaisia työntekijöitä, oppisopimuskoulutukseen, niin huomaamme, että Itä-Saksan puolella työnantajat tottuivat näihin, eh, näihin tukiin, eivätkä enää halua täysin normaaleja tavallisia oppisopimusoppilaita enää ottaa. Tällä tavalla ollaan totuttu näihin apuihin, tukiin, ja se aiheuttaa sen, että oppisopimuskoulutuksessa olevat eivät ole niin kiinnostavia työnantajan kannalta. Sitten minä siirryn suosituksiini. Toimenpiteet, joilla nuorison asemaa vahvistettaisiin, saattaisi olla kysymyksessä tietynlaiset tuet, jotka kohdentaisiin ihmisiin, joilla on jonkinlainen haitta tai jotka ovat kovin nuoria. Mutta jos tällaisia, jos tällaisia stimuluksia jaetaan, ne pitää kohdentaa paremmin nuorille. Teidän täytyy puheenjohtaja pyytää puhujaa pääsemään loppuun esityksessään. Jos tukia halutaan maksaa, niitä pitäisi maksaa nuorison koulutuksesta. Ja pitäisi myöskin tasoittaa maaseudun ja kaupungin välisiä eroja. Kaikkein tehokkain tapa auttaa nuoria olisi tällainen mentorointijärjestelmä ja, ja suorien hankkeiden läpivieminen eh, koulussa jo. Kiitoksia. Sitten kolmas Christoph Mengen, joka on eh, Maastrichtin yliopistosta ja erikoistunut työelämän kysymyksiin. Keep it short. Kiitos oikein paljon. Puhun lyhyesti ja ytimekkäästi, kuten aikaisemmat, kun aikaisemmat puhujat ovat jo maininneet monta tärkeää seikkaa. Haluaisin mainita kaksi tärkeää. Koulun kesken jättävät ja toistaiseksi pitäisi pohtia vähän tätä työpohjaista ammattikoulutusta ja sitä, otetaanko huomioon kysyntä. Oppikoulut, oppisopimuskoulutuksessa on vähemmän tarjolla laman aikana näitä oppisopimuspaikkoja. Aikaisempi puhuja juuri sanoi, että hän ei haluaisi puhua tukien puolesta. Useimmissa maissa – tällainen oppisopimuskoulutus saa jo jonkinlaista tukea esimerkiksi verojärjestelmien kautta. Minun käsityksenä on se, että meidän pitäisi joka tapauksessa tukiin ottaa mukaan tällainen syklien vastainen osuus, eli tuen pitäisi olla sellaista, sitä voidaan lisätä huonoina aikana ja vähentää hyvinä aikoina, niin että keskivertona meillä on kestävällä pohjalla riittävästi oppisopimuspaikkoja. Meidän pitää huolehtia tässä vakaudesta. Nyt kun pääsemme kriisi, joudumme kriisitilanteeseen, niin silloin ei ole aika puhua siitä, mitä tukia pitäisi korottaa, kenen pitäisi niitä saada, vaan säännön pitäisi sanoa, että jos näin ja näin käy taloudessa tai jollain tietyllä alueella, niin silloin tällainen lisätuki maksetaan. Toiseksi koulun kesken jättäneet. Tämän pitäisi olla ykkösprioriteetti minun mielestäni. Koulun kesken jättäneet on valtava ongelma. Tämä ei koske ainoastaan näitä henkilöitä, joiden on vaikea päästä työmarkkinoilla markkinoilla alun perin, mutta myöskin yhteisön tasolla kaiken kaikkiaan, koska tänne tulee kalliiksi. Meidän pitää löytää tapoja pitää lapset koulussa, kunnes on saatu riittävä koulutuksen määrä, joka antaa mahdollisuuden toimia työmarkkinoilla. Minun mielestäni tarvitaan ennen kaikkea kahta seikkaa. Koulun pitäisi olla enemmän kuin paikka, jossa opitaan jotain. Kun puhutaan nuorista, joilla on moninaisia ongelmia, niin koulun pitää heitä auttaa. Meidän pitää siis kouluun saada mukaan nuorisotyöntekijöitä, sosiaalityöntekijöitä – emme ole vain kouluun, jotta näitä ihmisiä voidaan näyttää ennen kuin ongelmat pahenevat. Toinen ongelma. Nuorten pitää tehdä päätöksiä hyvin nuorina. Pitää päättää, minkälainen oppisopimus, minkälainen koulu. Päätökset joudutaan tekemään liian aikaisin, kun ei ole vielä valmiita. Eli monet koulun keskeyttäjät keskeyttävät koulun siksi, että väärä päätös on tehty jossain vaiheessa oppisopimuskoulutuksen tai koulutuksen liittyen. Me tarvitsemme siis näiden nuorten opettamista koulujärjestelmän kautta, jotta päätökset voidaan tehdä paremmin. Toiseksi sitä pitäisi pohtia alueellinen, paikallinen tai Euroopan taso. Ongelmana nyt on se, että me emme tiedä, miten työvoima liikkuu Euroopassa, erityisesti nuori työvoima. Me tarvitsemme alueellisia ja paikallisia aloitteita, joiden kautta koulut, yritykset tekevät yhteistyötä, jotta tarjotaan koulutusta, jota yrityksissä tarvitaan jollain alueella tai paikallisesti. Kansallisella ja Euroopan tasolla tietenkin meidän on tuettava näitä hankkeita sellaisin toimin, joiden kautta pyritään lisäämään työvoiman liikkuvuutta. Meidän pitää edelleen pyrkiä rikkomaan näkyviä tai näkymättömiä rajoja alueiden tai maiden välillä. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin siirrymme toiseen osioon, niin pyytäisin, että ihmiset, jotka ovat tänne jo kirjautuneet puhujiksi, niin keskittyisivät Rova Bauerille minun täytyy antaa yksi selvitys. Täällä on tällaiset naamarit, ei ole kysymys las- tiistaista, mutta nuoret, jotka ovat tällaisessa lyhyden työsuhteiden tilanteessa, voivat selittää, mistä on kysymys. Kun olette nuori harjoittelija, niin te olette ikään kuin tunnistamaton henkilö, ja itse asiassa en, en halua tällaisia eh, merkkejä nyt yleisesti esimerkiksi täysistunnossa ottaa, mutta tässä ne ovat eh, siellä nyt teillä käytettävissä, jos haluatte. No niin, jokainen tietää, missä vaiheessa puhutaan Tässä oli puhujalista ja kaikilla muilla kollegoilla on sitten mahdollisuus jatkossa puhua myös. Kaikki saavat maksimissaan kahden minuutin puheenvuoron. Meillä on paljon vierailijoita täällä ja haluamme pysyä tahdissa. Grazie, President. Sfortunatament se jkolli nitlaq minn uftit ieħor divot, fuq rapporti fil Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minun täytyy hetken kuluttua poistua, koska talousasioiden valiokunnassa äänestetään tällä hetkellä. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Tämä on hyvin innovoiva ja realistinen mietintö. Olen samaa mieltä hänen ehdotuksistaan varjoesittelijänä, mutta haluaisin kuitenkin tehdä muutamia muutosehdotuksia Euroopan sosiaalirahasto esittelijä ehdottaa, että sitä laajennettaisiin. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi käyttää sosiaalirahastoa tehokkaammalla tavalla. Ja tästä syystä olen tästä tehnyt tarkistuksen. Sitten mitä tulee koulun keskenjättäjiin, no heille tulisi antaa ohjausta ja neuvontaa, jotta he löytäisivät työpaikkoja. Meidän tulisi antaa siis ohjausta näille nuorille, jotka jättävät koulunsa kesken. Tämä kappale, jossa puhutaan näistä henkilöistä, niin meidän tulisi puhua 2020 strategiasta eikä niinkään Lissabonin strategiasta tässä vaiheessa meidän tulisi painottaa enemmän tätä 2020-strategiaa, eikä niinkään Lissabonin strategiaa, joka ei saavuttanut niitä tavoitteita, joita sille asetettiin. Meidän tulisi myös puhua taloudellisesta riippumattomuudesta nuorten kohdalla. Meidän ei tulisi tehdä heistä riippuvaisia valtion tuesta. Tästä syystä tämä tulisi yhdistää elinikäiseen oppimiseen. Minun mielestäni tämä on erittäin tärkeää tämänkin työstämistä tulee jatkaa. Hyvin tärkeä ajatus oli tämä eurooppalainen nuorisotakuu. Tästä olen täysin samaa mieltä. Ja vuosittainen arvio komissiolta, no se on komission kannalta ehkä hieman liian raskas menettely minä uskoisin, että kaksi vuotta olisi riittävä aika kunnon analyysille komission taholta. Uskoakseni tässä olivat minun kommenttini, suurimmat huolenaiheeni. Tämä mietintö on, kuten sanoin, erittäin hyvä, enkä halua tehdä tähän sen enempää muutosehdotuksia. Haluaisin myöskin kiittää asiantuntijoita, koska heidän puheenvuoronsa olivat erittäin hyviä. Kiitos kollega. Minä annan eh, seuraavalle puheenvuoron. Meillä on eh, tässä aikaa nyt keskustella Rova Turusen eh, mietinnöstä, mutta haluaisin, että seuraavat puhujat keskittyisivät kysymyksiin asiantuntijoillemme. Pyydän anteeksi, rouva puheenjohtaja. Olin hieman myöhässä tässä puheenvuoroni kanssa, koska laitoin tämän naamarin vahingossa tähän mikrofonin eteen ja piti ottaa se tässä pois. Haluaisin onnitella Emili Turusta tästä erinomaista työstä, jota hän on tehty ja meidän tulisi muistaa se, että hän on juuri sopiva mietinnön esittelijä tälle mietinnölle, koska hän on Euroopan parlamentin nuorin jäsen eikä hän ainoastaan ole sitä, vaan hän tulee Tanskasta maasta, joka on onnistunut paljonkin parantamaan nuorten tilannetta työmarkkinoilla. Eli hänellä on meille paljonkin annettavaa, ja osa niistä löytyykin tästä mietinnöstä. Kuten esittelijäkin sanoi, niin meillä tulee olemaan mahdollisuuksia puhua tästä mietinnöstä useampaan otteeseen, tämä mietintö. Ensinnäkin sanoisin, että se on kovin kunnianhimoinen. Siinä esitetään paljonkin toiveita ja odotuksia. Ja nyt täytyy varmistaa se, että näistä tulee todellisuutta. Ja täten tulevina viikkoina ja kuun loppuun mennessä, joka on siis määräaika tarkistusten jättämiselle, niin meidän tulisi pyrkiä siihen, että luodaan sellaiset puitteet, jossa tietyt asiat toteutuvat. Ensinnäkin tämä, äh, nämä takuut. Meidän täytyy löytää sellainen sanamuoto ja meidän täytyy kaikkien miettiä tätä. Meidän täytyy löytää sellaisia äh, muotoja ja ehdotuksia, joilla todellisella tavalla autamme nuoria. Kuuntelin huolella kolmea asiantuntijaa ja minulle tuli sellainen olo, että kaikki, äh, kaikkessa on kysymys koulutuksesta hieman sama asia kuin terveydessäkin. On parempi ennaltaehkäistä kuin hoitaa jälkikäteen. On parempi, että annamme tässä vaiheessa ja koulun alkuvaiheessa rahaa, sijoitamme rahaa, jotta sitten jälkikäteen emme joudu ongelmien eteen tai suurempien ongelmien eteen. Mitä tulee koulutukseen, niin haluaisin, siis ammattikoulutukseen ja haluaisin kysyä asiantuntijoilta, ovatko he sitä mieltä, että tällaisen ammatillisen koulutuksen tulisi olla kohdennettua, toisin sanoen keskityttäisiin niille alueille, joita, eh, joissa yhteiskunta tarvitsee koulutettua eh, henkilökuntaa. Ja sitten, niin, vielä pari minuuttia. Minulla on sellainen olo, että nämä harjoittelupaikat, ne ovat tavallaan lääke työttömyyteen, mutta lääkkeillä ei voida hoitaa kovin pitkään. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että oppi, oppisopimukset... Madame Steinbrück, puis Madame Morin. Rova Steinbrück ja sitten Rova Morin. Ja, ich möchte direkt dann daran anknüpfen. Niin. Minä voisin jatkaa tuosta Raptin viimeisestä osasta, tuo harjoittelu minä haluaisin kysyä asiantuntijoiden arviota tässä yhteydessä. Yksi asia on pidettävä kuitenkin mielessä harjoittelijoiden asema Euroopassa kaiken kaikkiaan, ja toivoisin, että tämä otettaisiin vakavasti tämä aihe täällä parlamentissa, koska täällä parlamentissakin, kun katson parlamentin nettisivuja, niin täälläkin on harjoittelu paikkoja tarjolla nuorille ihmisille. Meidän pitäisi toimia hyvänä esimerkkinä tässä, ei niin, että saadaan ilmaista harjoittelua. Meidän pitäisi, kun harjoittelu antaa jonkinlaisen käsityksen työstä, niin sen ei pitäisi olla mitenkään korvaava ajatellen pysyviä työpaikkoja. Siitä pitäisi antaa reilu korvaus. Siksi meidän pitäisi myöskin sopia siitä, että – me luomme kunnolliset puitteet harjoitteluun ja parlamentin hallinnon suuntaan toivoisin, että tarjotaan sellaisia harjoittelupaikkoja, joilla jokainen voi myös elää. Rauva Moran. Sen jälkeen, kun minä olen kuunnellut kolmen asiantuntijan näkemyksiä, niin minusta tuntuu, että ensimmäinen kysymys olisi se, että minkä, minkä merkityksen me annamme koululle? Onko tarkoitus, että nuoret pidetään koulussa vastoin, vastoin heidän tahtoon ja annetaan tietoa? Vai onko koulu sitä varten, että nuorisoa koulutetaan siihen, että he saavat diplomin, joka, jonka myötä he pääsevät työmarkkinoille ja joka avaa heille eurooppalaiset työmarkkinat? Me emme voi kuten aamulla oli puhetta, siirtyä tähän eurooppalaisen työalueeseen, jollei koulu täytä tehtäväänsä. Ja tässä nyt pääsemme siihen ytimeen, että mikä koulun tehtävä on. Kouluhan ei ole mikään nuorison säilytyspaikka, vaan sen täytyy kouluttaa nuoria. Sitten toinen, että koulusta kun tullaan ilman päästötodistusta – on hurjan paljon nuoria, jotka päättävät koulunsa ilman, että heillä on ammattitaitoa. Pitäisi saada sosiaalityöntekijöitä eh, kouluihin, koska, mm, koska tällä tämä on merkki siitä, että on individualismin aika täytyy käyttää ulkoisia koulun ulkoisia verkostoja hyväksi, jotta kouluihin saadaan sellaista tietoa, mitä nuoret tarvitsevat ja oppisopimuksia. Ja sitten nämä, jotka vailla ammattitaitoa koulusta tulevat, niin pitää tietenkin olla ammatinvalinnan ohjausta haluaisin kuitenkin puhua harjoittelupaikasta, oppisopimusmahdollisuuksista ja kaikista näistä, jolla me pääsemme koulutusalueesta siirtymään työalueeseen alueelle Euroopassa. Nuorilla on vaikea löytää oppimestareita, on vaikea löytää tällaisia harjoittelupaikkoja. Ja miksi näin on? Se on hyvin suuri ongelma. Me olemme kaikki sitä yrittäneet edistää, mutta hyvin suuria vaikeuksia vielä on. Se johtuu siitä, että tällaiset harjoittelut ja oppisopimukset, jotta ne olisivat tehokkaita, täytyy olla kunnollista ohjausta. Nuori täytyy ottaa vastaan, hänellä pitää olla tuuttori, joka häntä tukee, ja, ja hänen täytyy olla tällainen koulutusta avustava henkilö. Kiitos. Sitten herra Elmer ja Thomas Mann. The whole debate we have heard so far uh, has focused to a very... Koko keskustelu siinä on keskitytty koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, ja tietenkin nämä asiat ovat hyvin tärkeitä, mutta ratkaisut, niissä on pyöritty pakollisuuden ympärillä, pakotetaan oppilaat pysymään kouluissa pidempään, vaikka ei ollakaan keskitytty siihen, että hallitusten kulut ovat kasvavan päin. Ja kyynisesti tietenkin voitaisiin ajatella, että me haluamme pitää nuoret pois työttömyyskortistoista pitämällä heidät koulusta, koulussa. Ja tästä syystä me olemme pitäneet huolta tästä tarjontapuolesta, mutta emme kysyntäpuolesta. Me oletamme, että jos ihmisellä on riittävästi koulutusta, niin työpaikka tulee kuin manulle illallinen mutta voi olla, että koulunsa jättävillä on hyväkin tutkinto ja sitten siitä huolimatta päätyvät joko mäkkäriin töihin tai työttömyyskortistoon. Meidän tulisi tarkastella tätä kysyntäpuolta työmarkkinoilla. Itse asiassa yritykset sijoittavat kiinte- kiinteään omaisuuteen tai työntekijöihin ainoastaan, jos he näkevät mahdollisuuden taloudelliselle kasvulle ja hyödylle. Eli pyytäisinkin, että meidän tulisi miettiä sitä, että tulisiko puhua suuremmasta pakollisuudesta ja suuremmista hallituksen kustannuksista vai sellaista järjestelmästä, jossa me stimuloimme taloutta. Koska jos me stimuloimme taloutta, niin silloin tilanne hoituu itsestään. Tämä on pointti ja pyydän anteeksi, että tässä nyt kyllästytän ihmisiä toistamalla tässä valiokunnassa samoja asioita, mutta jos meillä olisi alemmat verot ja vähemmän sääntelyä, niin meillä olisi enemmän kasvua, enemmän työllisyyttä ja vähemmän työttömiä ihmisiä. Euh, merci, monsieur. Kiitoksia, herra Helmer. Ei meidän tarvitse olla samaa mieltä kanssanne, mutta joka tapauksessa aina kun kommunikoidaan, niin silloin myös toistetaan asioita. Täytyyhän meidän ideoitamme tässä kierrättää. Sitten Thomas Mann. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin viitata aiheeseen, joka on minulle hyvin tärkeä, nimittäin koulupudokkaat. Ihmiset eivät innostu koulun käynnistä, koska saa koulutuksen, josta ei saa mitään etua työmarkkinoilla. Eli joskus voi olla sellaista, että osa asioita, joita ei sitten voi käyttää hyödykseen. Olen iloinen siitä, että meillä on hyvä esimerkki siitä, miten voimme auttaa Euroopassa sosiaalirahasta. Saksassa esimerkiksi, jos ei saa koulutodistusta, lopputodistusta, niin voi saada mahdollisuuden pienelle tiimille saada opettajia, jotka todella välittävät 15 koululaista. Pieni yksikkö. Tässä käy niin, että ne, jotka ovat ainoita perheistä, jotka nousevat aamulla ylös esimerkiksi ja lähtevät kouluun, koska kaikki muut ovat työttömiä, saavat koulutuksen, saavat vähän harjoittelua, kokemusta työelämästä ja yrityksistä ja saa tällaisen kokemuksen, että minua tarvitaan – että minulla yhtäkkiä on oma ammattitaito tai pätevyys ja tunnen, että tässähän minä edistyn. Ja silloin itsetunto paranee niin paljon, että se, sillä on suuri vaikutus tulevaisuudessa. Ja tuohon investoidut rahat varmasti säästetään jälkeenpäin, kun ajatellaan, että muuten joudutaan vankilaan tai vaikka mitä. Eli meidän pitää juuri aloittaa tuolta alusta Kansallisella tasollahan taistellaan tästä, investoidaanko koulutuspolitiikkaan tai muualle. Työllisyysvaliokunnassa juuri tärkeää on se, että koulutusopetus vaatii tukea. Vois, voisimme käyttää näitä välineitä hyödyksemme, voisimme huomata, että Euroopassa on hyviä esimerkkejä. Euroopan sosiaalirahasto on varmasti tärkeä osa tässä. Minun on valitettavasti lähdettävä äänestämään toiseen valiokuntaan, mutta täällä on kaksi avustajaa, niin jotka varmasti kirjaavat muistiin kaikki, mitä asiantuntijat esittävät ja miten kommentoivat tätä puheenvuoroa. Kiitoksia. Alessandro Serkassa seuraavan puheenvuoron ja sitten Rova Turunen, koska ehkä hänellä on myös esit- kysymyksiä esitettävänä meidän asiantuntijoillemme. Kiitos puheenjohtaja. Tuntuu ilmeiseltä, että tässä koulutuksessa on aivan tällaisia perustavanlaatuisia asioita kysymyksissä, kun me puhumme nuorten äh, työttömyydestä. Minä tulen maasta, jossa on äh, hyvin paljon nuorisotyöttömyyttä. Meillä on sellaista koulutusta nuorille, jotka eivät, äh, joka ei vastaa vastaa työmarkkinatarpeita. Meillä on hyvin paljon koulupudokkaita ja meillä Espanjassa ja meillä on vähemmän ja vähemmän ihmisiä, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessa. Miljoonat nuoret ovat tilanteessa, jotka, jossa he eivät ole ollenkaan valmentautuneet työelämää varten. Eikä heille sopivia työpaikkoja ole. Se, mikä on tärkeää, on, että koulutus on hyvin suunnattua ja että se toimii sillä tavalla, että se täyttää markkinoilla olevia tarpeita. Ja tällä tavalla voitaisiin tätä koulussa epäonnistumista eh, välttää. Meillä on hyvin eh, huonossa tilanteessa oleva eh, ihmisryhmä tässä kyseessä tämän työttömyyden takia. Voitaisiinko kysyä seuraava kysymys? Silloin kun tilanne huononee ja silloin kun työntekijöiden tilanne huononee työmarkkinoilla, niin ainahan se iskee kaikkein rajuimmin nuoriin. Ja tällä tavalla työelämä sirp- sirpaloituu ja tulee väliaikaissuhteiden perusteella toimivaksi. Tämä koskee kaikkein eniten nuoria. Meidän pitäisi puuttua asioihin ennakolta eikä meidän pitäisi sallia tällaista tilannetta, jossa, jossa rakenteet murtuvat. Meillä on nyt sellaisia tilanteita, jotka nimenomaan ovat nuorisolle haitaksi. Kiitän, kiitän tästä mietinnöstä, ja, mutta tässä johdantosan kappaleessa F on, on erinäisiä asioita. Sanotaan, että Ranskassa ja Tanskassa nuoret eivät ole itsenäisiä ja siinä viitataan näihin tukiin, joita annetaan. Täällä on joka tapauksessa mielestäni nyt käännös virhe ja tähän tarvittaisiin jonkinlaisia selvennyksiä tähän kappaleeseen F. Kiitos sitten esittelijä Turunen lyhyesti. I'm afraid it's not a mistake. Minusta tuntuu, että ei tuo ole käännösvirhe, vaan niin, me voimme tähänkin puhua, mutta ehkä me puhumme itse asiasta nyt. Selvä, totta kai. Voin palata tuon kysymyksen myöhemmin. Kiitos, että tulitte tänne ja hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi esititte kantanne. Minulla olisi yksi kysymys, tai useampiakin, mutta ensinnäkin. Minusta on hyvin tärkeää, että erotellaan oppisopimus ja harjoittelupaikka. Nämä ovat hyvin toisen erilaisia keskenään ja erilainen sisältö ja erilaiset ongelmat. Oppisopimuskoulutuksen asema on erilainen kuin harjoittelu. Harjoittelu ehkä vie varsinaisia työpaikkoja enemmän. Puhuitte kaikki koulutuksesta siitä, että se on tärkein portti työmarkkinoille, mutta mitä muita vaiheita voidaan ajatella, kun on hyvä koulutus? Ja olisin samaa mieltä tässä edustaja Helmerin kanssa siitä, että nähdään korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka ovat töissä McDonaldsissa, eli niin mitä tehdään sen jälkeen, kun on saatu hyvä koulutus. Edustaja Zwing sanoi, että pitäisi, ei kannustaa, vaan miten pakotetaanko yritykset ottamaan näitä harjoittelijoita vai kuinka – Lopuksi hän puhui alueellisesta ja paikallisesta tasosta, että silloin voidaan todella ajaa työpaikkoja nuorille. Kansallisen EU-tason tulisi tätä tukea. Minkä tapaisia tukia te ajattelisitte tässä? Kiitoksia. Minä annan nyt asiantuntijoille vielä kahden minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okei, okay, Thank you for the question. Kiitos näistä kysymyksistä. Tietenkään en voi kaikkiin vastata. Yksi maininta koulutuksesta. Me tiedämme, että keskimäärin enemmän koulutusta kasvattaa työpaikan löytämisen mahdollisuuksia. En sano, että työttömyyden mahdollisuus on nolla, mutta paremmat mahdollisuudet on löytää työtä ja mitä parempi koulutus on, niin silloin eh, Siis kysymys ei ole ainoastaan nuorista, vaan myöskin aikuisista. Eli koulutus on todella tärkeää. Tietenkään sillä ei ratkaista kaikkia ongelmia. Mainitsin ylikoulutuksenkin ongelmallisena. Olen samaa mieltä siitä, mitä tässä puhuttiin tästä tarjontapuolesta on todistusaineistoa, joka osoittaa siihen suuntaan, että jos Eurooppa purkaisi sääntelyä työmarkkinoille ja lisäisi kilpailua, niin silloin työllisyys lähtisi kasvuun ja koulutusmahdollisuudet paranisivat. Eli olen hieman epäröivyä näiden koulutusapurahojen suhteen, koska todistusaineisto ei ole osoittanut, että se toimisi. Eli ehkä markkinatalouspolitiikka olisi hyvä asia tähän. Kaksi minuuttia siinä pitäydyin. Merci. Kiitos. Thomas Fick. Was a straight, uh, uh, Minulla oli kysymys tuosta tukipuolesta. Tietenkin se, että pakotetaan harjoittelijoiden ottamisen ei ole hyvä ajatus. Olisi varmasti parempi ajatus se, että nuoret saataisiin ensin sopivan koulutuksen ja tämän kautta saataisiin paremmat mahdollisuudet löytää sopiva harjoittelupaikka, koska – kovin pitkälle ei päästä pakottamalla harjoitteluun. Useimmilla on liian vähän tietoa. Eli että lähdetään vain, että miehet lähtevät ajattelemaan, että autokorjaamon ja tytöt ajattelevat kampaamalla ja siksi olisi ehkä hyvä nähdä kaikki mahdollisuudet, mitä nuorilla on – ja näin olla yhteydessä myös työnantajiin alueella. Eli jos on sellainen tapaus, että koulut aktiivisesti lähestyvät työnantajia, jotta voitaisiin saada oppilaat yhteyksiin paikallisten työnantajien kanssa, niin tämä ottaa paljon paremmin kuin harjoittelun tukeminen jotenkin, tai se, että pakotetaan yrityksiä ottamaan harjoittelijoita, jos yritykset eivät sitä halua. Dr. Christoph Meng. Tänne Christoph Mengen. Pari kommenttia näihin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys oli osoitettu minulle, kun minä puhuin näistä paikallisista aloitteista, joita tarvitsisimme. Meidän täytyy ottaa huomioon, että vaikka meidän pitäisi aloittaa paikallisen aluetasolla, niin siellähän yritykset ja koulut voivat todella tehdä yhteistyötä niin sen lisäksi täytyy muistaa, että on tiettyjä talouden sektoreita, jotka toimivat nimenomaan paikallisesti. Ja tämä kriisi on koskenut eri alueita eri tavalla, koska se koskee eri tavalla eli eri talouden haaroja. Kansallinen taso ja Euroopan taso ovat sitten niitä tasoja, joilla tuetaan alueita, joilla on omia ongelmiaan. kun Äh, halutaan koulutusta tukea, niin näitä siirtoja, rahansiirtoja täytyy tehdä. No, haluaisin eh, näistä, mm, eh, näistä harjoitukseen liittyvistä tuista sanoa seuraavaa. Meidän täytyy tarkkaan miettiä, kenelle me tukea annamme. Ne yritykset, eh, jotka ainoastaan olisivat oikeutettuja huonoina aikoina saamaan tukea ovat yritykset, joilla on hyvät tulevaisuuden visiot. Muussa tapauksessa on olemassa sellainen vaara, että me tuemme oppi, oppimista sellaisilla aloilla, joilla ei ole tulevaisuutta. Ja silloinhan me koulutamme ihmisiä ammatteihin, joita kymmenen vuoden kuluttua ei enää ole. Toinen asia on sitten tärkeää erottaa oppisopimus ja tällainen sijaisuus. Pitkäaikaiset oppisopimukset, jossa koulu on mukana, työelämä on mukana, josta tulee diplomi aikanaan, niin se on hyvin tärkeä nuorille, tärkeä väylä päästä eteenpäin. Mutta harjoittelu sitten on sitä, joka lisää heidän tietotaitoaan ja he saavat työkokemusta, mutta se ei koskaan saa korvata oppisopimusjärjestelmää. Kiitoksia. Tässä on nyt sitten toinen osio menossa. Tätä kuulemistilaisuuttamme Julianne Biire puhuu seuraavana. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Euh, avant, de, avant de donner le point de vue de la... Ennen kuin kerron teille EAYn kannan, niin haluaisin sanoa, että tämä mietintö on tervetullut, koska siinä esitetään perustavaa laatua olevia kysymyksiä ja kyseessä on suuri haaste Euroopan unionille. Tietenkin tämä on myöskin nuorten suurin huolenaihe, ja tämä ei ole mitään uutta. Eurobarometri vuodelta 2002, jolloin meillä oli nuorten valmistelukunta käynnissä, ja silloin nimenomaan nuorten työttömyys ja taistelutyöttömyyttä vastaan, se oli tärkeämpi kuin ihmisoikeudet ja demokratia. Mikä lähestymistapa sitten tänään on? Nuori haluaa kouluttautua, hän haluaa laadukkaan työpaikan ja asunnon. Nuoret ovat erityisen haavoittuvaisia aikana, jolloin työpaikat ovat epävakaita. Me kaikki tiedämme, minkälainen talouskriisi on nyt päällämme työttömyystasot ja eri kertomukset puhuvat tämän puolesta ja ne, joilla on riittävästi onnea löytääkseen työpaikan, heitä on vähän. Tänä päivänä yleensä puhutaan tällaisista väliaikaisista työpaikoista, määräaikaisista työpaikoista ja joskus jopa pimeistä työpaikoista. Usein näihin liittyy hyvin hankalat työolosuhteet, alhaiset palkat, koulutuksen puute e, ja myöskin sosiaaliturvassa ja urakehityksessä on puutteita. Eli tässä yhteydessä tulisi muistaa, että tällainen vakinainen sopimus, sen tulisi olla sääntö eikä poikkeus, ja kuitenkin sitä pidetään etuna – Tällä on vaikutuksia nuorten elämään. He joutuvat riippuvaiseksi valtioista, vanhemmistaan ja myöskin isovanhemmistaan. Joskus nuoret joutuvat asumaan kotonaan pitkäänkin, koska eivät löydä omaa asuntoa, eivätkä näin voi perustaa perhettä. Eli mitä sitten EAY haluaa tässä tilanteessa sanoa? Kun puhutaan nuorten työllisyydestä, niin täytyy esittää kysymys joka liittyy vakauteen, turvallisuuteen ja työpaikkojen laatuun. Tietenkin aktiivinen työmarkkinapolitiikka se täytyy, siitä täytyy keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa. Siinä täytyy puhua sosiaalista syrjäytymisestä ja syrjinnästä ja meidän kannaltamme se lähestymistapa, jossa joustoturva laitettaisiin tämän asian ytimeen ja jolla pyrittäisiin ratkaisemaan tämä ongelmavyyhti, meidän mielestämme tämä on kovin riskialtista ja epäsopivaakin se tilanne, jota tässä kuvailin aikaisemmin, niin siinä vain lueteltiin näitä eri tekijöitä, jotka johtavat nuoret hankalaan tilanteeseen ja joustavuus, jota tarjotaan nuorille, niin meidän mielestämme täytyisi ennen kaikkea painottaa turvallisuutta, jotta työ, työelämän ja perheelämän äh, ne saattaisiin saatettua yhteen nuorten tilannetta tulisi pystyä parantamaan ja täytyisi tähän pyrkiä neuvottelemalla säännöllisesti eri työmarkkinaosapuolten välillä. Mietinnössä viitataankin aloitteisiin, esimerkiksi eurooppalainen nuorisosopimus, ja tästä ei tulisi tulla pelkästään kuollutta kirjainta, eli tulisi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot täytäntöön panevat tämän. Ensinnäkin tulisi välttää että pitkäaikaistyöttömyyttä koulutuksen kautta ja koettamalla yhdittää työkoke- työelämän ja koulutuksen. Täytyisi taata jokaiselle mahdollisuus laadukkaisiin työpaikkoihin syrjimättä koska, ja tässä tämä jo mainittiinkin, sopiva koulutus ja tutkinto, ne ovat paras turvamuuri työttömyyttä vastaan, vaikkakaan ne eivät työpaikkaa takaa. Meidän kannaltamme nuoren tulisi pyrkyä tietää, mitä mahdollisuuksia äh, <clears throat> hänellä on löytää työpaikka ennen kuin hän valitsee opintosuuntansa. Eli hänen tulisi tietää, onko opintojen loppupäässä mahdollisuus saada työpaikkaa ja missä suhteessa. Meidän täytyy myöskin äh, tehdä jotakin äh, nuorten sille, että nuoret jättävät koulun kesken. Tästä en sen enempää puhu, koska siitä on jo puhuttu. Toiseksi tässä on sanottu, että tämän vuoden 2010 äh, uusi sopimus kampanjan puitteissa täytyisi antaa nuorille tällainen vakuutus, jonka kautta heille taataan koulutusta ja laadukkaita työpaikkoja ja todellakin suositaan nuorten työllistämistä ja me puolamme tätä ja me tulemme puhumaan tästä siinä konferenssissa, jonka me järjestämme Madridissa huhtikuun lopussa, jossa siis käsitellään nuoria työpaikkoja. Ja sitten vielä viimeinen lause, eli tässä nuorten työllisyydellä me myöskin rakennamme Eurooppaa. Kiitoksia äh, Matthew Higgam Business Europeista. Uh, kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella tästä loistavasta aloitteesta ensinnäkin. Tämä on todella, kuten olemme kuulleet, pitkän aikavälin rakenneongelma, joka on ollut olemassa ennen tätä kriisiä, mutta joka on pahentunut tämän kriisin kautta. Euroopan työnantajien puolelta tämä on ala, joka vaatii paljon harkintaa. Meidän pitäisi ajatella nyt politiikan uudistusta, että voidaan parantaa kilpailukykyä, toisaalta huolehtia siitä, ettei jouduta tilanteeseen, jossa – nuorten taitoja ei käytetä, vaan ne tuhlataan. Ajattelin, koska aika on vähän keskittyä kahteen asiaan lähinnä. Pyrin olemaan toistamatta täällä esitettyjä kantoja. Koulutusjärjestelmän uudistaminen ja työmarkkinoiden toiminnan parantaminen. Ennen kuin puhun näistä asioista, niin kuitenkin muutama huomio EU 2020-strategian 2020 strategian osalta. Nämä lippulaiva-aloitteet ovat pitkälti tervetulleita, eivät nämä uusia asioita ole, mutta me olemme samaa mieltä myöskin siitä, että lisävauhtia tarvitaan innovaation, koulutukseen, yrittäjyyteen ja tähän nuorten liikkuvuuteen. Mutta yleisesti ottaen ajatellen uutta Euroopan 2020 strategiaa olemme täysin samaa mieltä siitä, että tässä on kyse kiireellisistä asioista, kun ajatellaan erityisesti koulutusopetuskysymyksiä ja työmarkkinoita, kuten täällä on jo sanottu. Ne Business Europe olemme julkaisseet Go for Growth-asiakirjan, joka kattaa 2010-2014 vuodet. Me hyvin selkeästi sanomme, että prioriteetti on kasvussa – jos kasvupotentiaali voidaan kasvattaa yhdestä kahteen prosenttiin, niin tämä yksinomaan loisi 6,5 miljoonaa työpaikkaa Eurooppaan. Työpaikkojen luomisen jälkeen, kun työllistymistaso paranee EU 2020 strategiassa, on puhuttu kaikki mukaan ottavista työmarkkinoista. Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet tekstistä, joka hyväksytään kolmikanta huippukokouksessa ensi viikolla, joten näin pyritään siihen, että joustoturva toimii käytännössä ja saa aikaan kasvua. Lopulta, jos otamme huomioon myös väestökehityksen ikääntymisen, niin työmarkkinoille on saatava kaikki mukaan mahdollisuuksien mukaan. Emme voi enää sallia tilannetta, jossa tietyt ryhmät ovat aliedustettuina työmarkkinoilla keskeinen aihe, enkä halua toistaa täällä jo sanottua koulutuksen opetuksen osalta, mutta ongelma liittyy pitkälti siihen, että osaaminen vastaa työmarkkinoiden kysyntää. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä, kun puhutaan järjestelmän uudistamisesta ja siihen, että ihmiset ovat paremmin valmistautuneita ensimmäiseen työpaikkaansa, on se, että yritysmaailma otetaan paremmin huomioon – koulutuksen aikana jo. Yritykset parhaiten ymmärtävät, mitä tarpeita työmarkkinoilla on ja työpaikoilla. Ja näin otetaan paremmin siis huomioon se, miten järjestelmät voivat reagoida siihen, että muutoksia tapahtuu työmarkkinoilla. Tiedämme, että CDFOP on ennustanut, että 80 miljoonan työpaikan joukossa, jota saadaan vuonna 2020. Monet ovat korkean tason koulutuksen vaativia työpaikkoja. Jos nyt katsotaan, mitä vapaita työpaikkoja on jäsenvaltioissa, niin paljon työttömyyttä on silti 800 000 Saksassa esimerkiksi. Eli tässä on selkeitä puutteita joten yhteistyön kumppanuuden pitää parantua koulutuslaitosten ja yritysten välillä. Tämä näkyy melko hyvin tässä uutta osaamista uusia työpaikkoja varten komission aloitteessa. Jos ajatellaan harjoittelupaikkoja esimerkiksi ja oppisopimuskoulutusta, niin hyvin toimivat järjestelmät voivat vaikuttaa selkeästi samoin kuin aktiiviset työ markkinat toimivat, Muutama seikka vielä lopuksi. Yritykset tarvitsevat myös tukea, tukea jotta koulutukseen löydetään varoja. Ja lisäksi mitä tulee työmarkkinoiden toimimiseen, niin monella työmarkkinoilla nähdään tällä hetkellä monia jäykkyyksiä, jotka antavat paljon oikeuksia niille, jotka ovat työmarkkinoilla ja muut jäävät ulkopuolelle. Esimerkiksi joissain maissa ei saada palkattua parhaita, parhaata osaamista, kun jotkut ryhmät ovat aliedustettuna, kun ensimmäisenä, ensimmäisenä lähtee pihalle se, joka on viimeisenä palkattu. Kiitos. Kiitoksia. Sitten meillä on viisi kysymystä jäseniltä. Elisabeth Lin ensimmäisenä. I assume we're not talking... Oletan, että tässä emme puhu tästä varsinaista mietinnöstä. Niin, se pääteema, joka tästä näyttää tulevan esille, oli kysymys EAYstä tai aikaisemmasta paneelista liittyy siihen, että nämä taidot täytyy saattaa yhteen työmarkkinalla olevien työpaikkojen kanssa – tässä EUlla ei perinteisesti ole ollut minkälaisia toimivaltuuksia, eli me voimme puhua oppisopimuspaikoista ja harjoittelupaikoista, mutta miten te näette, että nämä eri ohjelmat, joita jäsenvaltiossa jo tällä hetkellä on olemassa, miten me ne saamme liikkeelle ja miten me voimme oppia näistä parhaista käytännöistä eri jäsenvaltioissa, koska on jäsenvaltioita, mietinnössäkin mainitaan ja muissakin asiakirjoissa, joita meille on vuosien varrella jaettu, niistä käy ilmi, että joissakin maissa oppisopimuskoulutus toimii, harjoittelu toimii. Eli miten me tämän tiedon saamme liikkeelle? Minä en usko, että me tässä olemme onnistuneet Euroopan unionin tasolla. Eli kuka teidän mielestänne voisi tällaisen roolin ottaa, jotta varmistettaisiin se, että kaikki se, mitä on jo tarjolla, ihmiset kuulisivat siitä ja miten me voisimme tarkastella ja saada aikaan muutoksia niissä jäsenvaltioissa, joissa tällaisia oppisopimuskoulutuksia ei ole. Oppisopimuksen rahoitus siitä olen samaa mieltä, että se ei välttämättä tule johtamaan työpaikkaan, joka jatkuu tulevaisuudessa, eli se ei välttämättä ole oikea tapa eteenpäin. Sitten tässä puhuttiin harjoittelusta ja minun mielestäni tulisi olla, harjoittelupaikan tulisi olla tietyn pituinen, parin kuukauden pituinen ja että harjoittelupaikoista tulisi saada palkkaa, koska muuten kysymys on hyväksikäytöstä. Mutta todellakin tässä on kysymys siitä, että meidän tulisi tarkastella, mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Enkä usko, että meillä tällä hetkellä on oikeanlaista mekanismia tämän toteuttamiseen. Kiitoksia sitten Rovenin. Tästä mietinnöstä olen ymmärtänyt, että me voimme siitä puhua myöhemmin ja nyt minä haluaisin keskittyä näihin kes- kysymyksiin, jotka minulla on esittää asiantuntijoillemme. Lapset, jotka ovat koulupudokkaita, niin sehän on, on hyvin vaikea tilanne, kun kouluja kesken, niin mitä heille voitaisiin ehdottaa? Onhan niin, että nämä lapset ovat usein aivan liian nuoria mennäkseen yrityksiin töihin. Olisin halunnut tietää, mitä tällaisille koulusta liian aikaisin pudonneille lapsille pitäisi tehdä. Sitten, miten tällainen ammatin valinnan ohjaus, minkä, millä tavalla sen pitäisi toimia. Minun tietääkseni Ranskassa se ei ole millään tavalla kehittynyt sen jälkeen, kun itse olin siinä vaiheessa. Ja asiasta on kyllä jotain puhetta ollut, mutta miten nuoria voitaisiin ohjata eteenpäin ja miten voitaisiin sitten yhdistää koulutuksen ja yritysten maailmat. Tätähän yritetään enemmän ja enemmän tällaista yhteydenpitoa, mutta hyvin suuria vaikeuksia siinä vielä on. Sitten eh, koulutus eh, ja työmarkkinatarve on kysymys, onhan tässä ammatinvälinen ohjauksessa myös kysymys siitä, että mitä pystytään tekemään ja mitä halutaan tehdä. Minkälainen ammatti eh, voisi tulla kysymykseen, jos eh, nyt sitten ehdotetaan jotain tiettyä ammattia ja mikä sen tarve on jatkossa. Pitäisi saada paras mahdollinen koulutus ja ammattikoulutus nuorille. Sitten kollegallenne eh, puhutaan harjoittelijoista ja heille maksamisesta ja näin. Kyllä minä kohta pääsen loppuun. Kysymys, että miten me löydämme näitä yrityksiä? On hyvin paljon eh, nuoria ja vanhempia, jotka sanovat, että sopivaa yritystä harjoitteluun ei löydy. Madame Blinkovic. Kiitoksia. Sitten Blinkovici. Uh, uh, thank you, Madam Chair. First of all, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella Emily Turusta erittäin hyvästä mietinnöstä. Kiitos oikein paljon myös asiantuntijoille ja työmarkkinaosapuolten edustajille hyvistä alustuksista. Ratkaisevaa on puuttua nuorten työttömyyteen. Tämän kysymyksen pitäisi olla edelleen esityslistallamme prioriteettina. Tiedämme, että monet uudet maat kärsivät keskivertoa pahemmasta nuorisotyöttömyydestä, ja tämä on ongelma koko yhteiskunnalle. Epäonnistunut alku työmarkkinoilla voi vaikuttaa koko loppuelämän elämään ja toimiin työmarkkinoilla. Siksi pitäisi kiinnittää paljon huomiota nuorten uran alkuun, jotta voitaisiin huolehtia menestyksekkäästä siirtymästä koulusta työelämään. Nyt on miltei mahdotonta päästä työmarkkinoille, koska ongelmana on se, että kukaan ei halua palkata juuri yliopistosta tai muualta valmistunutta, jolla ei ole työkokemusta. Jotkin keskeisin ongelma, kun nuoret pyrkivät työmarkkinoille ensimmäistä kertaa opintojen jälkeen, on se, että – nuorten siirtymä opiskelusta työelämään on muuttunut hyvin monimutkaiseksi ja hitaaksi. Euroopan tasolla pitäisi lähteä uusiin aloitteisiin, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että nuoret nauttivat liikkuvuudesta, voivat päästä harjoitteluun ja huolehditaan siitä, että kaikki nuoret voivat osallistua yhteiskuntaan. Yleisesti ottaen koulutustasoa ja koulutusjärjestelmää pitäisi parantaa koska osaaminen ja taidot ovat tärkeitä, kun pyritään siirtymään dynaamisille työmarkkinoille. Tietenkin on tärkeää, että investoidaan nuoriin ja koulutuksiin tehokkaasti. Kiitos. Kiitoksia, Rova Hirsch. Ja sitten Figueredo. No, Madame Hirsch, Rova Hirsch. Vielen Dank. Ähm, ich denke, es ist... Kiitoksia. On hyvin tärkeää, että tästä äh, asiasta puhutaan. Kollegat ovat aivan oikeassa siinä, että tämä on hyvin ajankohtainen asia, mutta onhan se myöskin vanha ongelma. Täytyy aivan selkeästi erottaa toisistaan nuoret, jotka putoavat koulujärjestelmästä. Ja se tarkoittaa sitä, että heille ei, koulu ei ikään kuin sovi hei, heille. Tässä on, e, täytyisi aina miettiä tätä vähän luovasti, koska onhan olemassa hyviä hankkeita, joilla nuorille annetaan heidän, e, heidän kykyjensä mukaisia ja taipumustensa mukaisia mahdollisuuksia. Se, että koulutukseen pitää nyt panostaa. E, minä ö, olen poliittisestikin aktiivinen ja hyvin monelli, monenlaisia hankkeita on olemassa, jotka paikallisesti ovat 4-5 mittaisia. Joskus, joskus hyviä mahdollisuuksia syntyy. Sitten toinen asia, mistä täällä on puhuttu, on e, nämä hyvin koulutetut e, nuoret, e, jotka ovat saaneet tieteellisen koulutuksen ja joilta käytännön harjoittelu sitten puuttuu. Tässä on myöskin eräs asia, joka ei ole hyvin järjestetty. Pitäisi pitää asiat vähän toisistaan erillään. Haluaisin tietää, että miten, eh, miten pitkälle erilaiset säännöt ovat sellaisia, että nuorten työllistyminen eh, estyy Esimerkiksi yötyökielto on sellainen kymmenen jälkeen illalla nuoret 16-vuotiaat, jotka ovat peruskoulusta päässeet, heillä ei ole, ei ole sellaisia mahdollisuuksia koska työnantajat sanovat, että mene vielä muualle vähäksi aikaa ja tule takaisin sitten, kun olet 18 vuotta. Eli tällaisia sääntöjä on, jotka estävät nuorten työllistymistä, eli näitäkin pitäisi vielä tarkastella. Mm. Kiitoksia.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 Hyvin suuri osa nuorista on tällä hetkellä työttömänä ja olen samaa mieltä siitä, mitä monet täällä ovat sanoneet. Toisin sanoen harjoittelija harjoittelupaikat, niiden ei tule olla työntekijöiden lähde yrityksille ja myöskin harjoittelupaikat ja oppisopimuspaikkoihin liittyvät suunnitelmat, niin ne täytyy olla hyvin konkreettisia ja täytyy asettaa aikarajoja näille, jotta yritykset eivät korvaa varsinaisia työntekijöitä harjoittelijoilla, joita sitten vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Näin esimerkiksi Portugalissa on tapahtunut. Toiseksi haluaisin puhua ammatillisesta koulutuksesta ja aivan erityisesti, miten me koulumenestyksen saisimme aikaiseksi. On paljon tekijöitä, jotka johtavat siihen, että oppilaat eivät menesty koulussa. Esimerkiksi koulutuksessa ja koulutussuunnitelmassa välitet, vali, välttämättä ei oteta huomioon nuorten tarpeita. Ja hyvin usein se tapa, jolla koulut toimivat, niissä törmätään yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka johtuvat työttömyydestä. Eli nämä yhteiskunnalliset ongelmat, joita yhteiskunnissa on, ne väistämättäkin heijastuvat kouluihin. Miksi meillä sitten on paljon oppilaita, jotka jättävät koulun kesken? Meidän täytyy löytää tämän ongelman juuret jotta oppilaat saadaan pysymään kouluissa. Meillä on paljonkin ratkaisuehdotuksia ja tiedän, että on löydetty jopa positiivisiakin ratkaisuja, eli varmaan niistä jossakin onnistutaan. Niin, minä annan nyt puheenvuoron vastaajille. E, voitaisiko kieltää harjoittelut, jotka eivät kuulu ammatilliseen koulutukseen ja diplomin saamiseen ja mitä ajattelette siitä, mitä edustaja Turunen tässä on ehdottanut tässä kohdassa F. Täällä puhutaan minimipalkasta, joka on käytössä Ranskassa ja Tanskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, että se on syy, mikä estää nuorten edistymistä. Valitettavasti annan teille vain kaksi minuuttia aikaa. Mm, non, parce que si je donne pas la parole aux jeunes, ça sert à rien. No, jos minä en antaisi puheenvuoroa nuorille, niin mikä se järki tässä tilaisuudessa ylipäänsä olisi? Kaksi minuuttia. Euh, pour réagir aux questions diverses. Kaksi kysymystä, johon nyt äh, palaan tässä. En aio näihin määritelmiin enää mm, palata josta professori Meng puhui. Siis oppisopimus ja harjoittelu. Ensinnäkin näistä harjoitteluasioista. Ne täytyy tietenkin olla tuettuja ja sitten niistä täytyy maksaa palkkaa, eivätkä ne saa korvata mitään oikeaa työpaikkaa. Ja sitten toinen seikka, mikä tähän liittyy, on tämä ammatinvalinnan ohjaus. Sehän on tietenkin tällainen valinta, jotta nuori pääsee jollekin alalle, hänen täytyy sinne eh, sitoutua ja suuntautua. Täytyy tietää, minkälaiset eh, markkinat kyseisellä alalla on. Jos lähden sille ja sille alalle opiskelemaan, niin miten sitten lopuksi minulle käy? eikä tietenkään ole tarkoitus formatoida nuoria sillä tavalla, että sanotaan, että tähän malliin nyt ja, ja näin. Eli pitää antaa tietoa ja ohjausta. No sitten kouluaset eivät kuulu AY-järjestölle sinänsä, mutta haluaisin puhua tästä kontekstista vähän laajemmin, eli nykyinen talouskriisi. On kiistämätöntä se, että nuorilla on tässä tilanteessa paljon enemmän vaikeuksia kuin muilla työmarkkinoilla. Se onkin syy, miksi me haluamme eh, puuttua tähän työmarkkinapolitiikkaan ja toimia proaktiivisesti sillä sektorilla. No sitten ylisääntely nuorten työllistymiskysymyksessä. Tässä on eh, nyt vähän tällaista hymyilyn paikkaa, koska poikkeus vahvistaa säännön. Kun nuorilla on eh, väliaikaisia työsuhteita ja mm, työttömyyttä, niin tietenkin kaikki tämä on ajateltu nuorten suojelemiseksi. Mutta onhan niin tietenkin, että nuori ei sen takia pääse tiettyihin paikkoihin, mutta pääpiirre on se, että yritetään nuorille varmistaa tällainen turvallinen reitti. Kiitoksia kahdessa minuutissa neljä vastausta, aika hyvä mm, Matthew, Matthew raised. Yritän puuttua kahdessa minuutissa joihinkin niistä asioista, joita otettiin esille. Hankalaa se tulee olemaan. Ensimmäiseksi haluaisin käydä läpi koko nämä koulutuksen vaiheet ja puhua elinikäisen oppimisen tärkeydestä, koska todellisuudessa elinikäinen oppiminen on edelleenkin vain käsite sen sijaan, että se olisi asia, jota harjoitetaan se, jos se puretaan osita, että mahdollisimman nuoresta lähtien ihmiset saadaan ymmärtämään se, että taitoja täytyy uudistaa ja ylläpitää jatkuvasti ja saada nuoret tajuamaan se, että tilanne ja asiat työmarkkinoilla muuttuvat nopeasti ja ajan mittaan entistäkin nopeammin. Eli tässä todellakin on kyse siitä, että tämä viesti saadaan nuorille perille ja, jotta he tietävät tämän siinä vaiheessa, kun he työmarkkinoille tulevat. Ja sitten toiseksi nämä pehmeät taidot, geneeriset taidot. Monet työnantajat sanovat, että heillä on ongelmia, täytyy leikata tuottavuutta ja tarvisivat tällaisia yleistaitoja omaavia henkilöitä. Eli meidän täytyy keskittyä myöskin näihin geneerisiin taitoihin kaikenlaisen koulutuksen kautta. Ja sitten jos siirrytään siihen vaiheeseen, jossa nuoret siirtyvät työmarkkinoille harjoittelupaikkojen ja oppisopimusten kautta, no käytännöt vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. se, että tässä keskustellaan eurooppalaisella tasolla, niin se mahdollistaa sen, että voidaan identifioida puutteita ja ongelmia, mutta meidän täytyy keskittyä siihen, mikä toimii käytännössä sellaiset käytännöt, jossa ihmiset edelleen ne, he kouluttautuvat, mutta samaan aikaan he voivat sitten hankkia sitä työkokemusta. Tämä on se, joka toimii parhaiten, koska sitten kun ihminen siirtyy koko päivä työhön, niin silloin heillä on käsitys siitä, että taidoista, taidot ovat tärkeitä ja he voivat ottaa niistä täyden hyödyn irti. No nyt minun puheaikani on päättynyt beaucoup. Nous en venons à la troisième partie. Kiitoksia. Sitten siirrymme tämän pitkän kuulemisen kolmanteen osioon. Meillä on monia vierailijoita täällä puhujia ja kaikkien täytyy toimia kurin alaisesti. Eurooppalainen nuorisofoorumi. Eh, Lukas Carpiello. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijät Turusta sitä, että nuoria kutsutaan näihin keskusteluihin, koska kriisin vaikutukset myöskin uhkaavat koko nuorten oloja Euroopassa kokonaisuutena siis. Meillä pitäisi olla paljon sanottavaa tässä mielessä. Me kaikki varmasti olemme samaa mieltä siitä, että kriisi uhkaa nuorten asemaa – ja olemme samaa mieltä siitä, että nuorten asema on tärkeä. Tässä on komissiolta mielenkiintoinen kertomus sosiaalinen tilanne Euroopan unionissa ja siinä selkeästi sanotaan tämä tosiasia. Säätellään 21,4 prosenttia on työttömyys nyt kasvua 16,4 prosentista muutamassa kuukaudessa, niin todella tässä – murtuu kyllä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden sopimus, kun ajatellaan nuoria. Tähän on nyt puututtava tällä hetkellä, kun puhutaan uudesta kasvustrategiasta Euroopan unionissa. Myöskin siksi, että kun keskustelemme siirtymästä, yrittäjyydestä, niin pitäisi todella keskustella näistä aiheista ja ainoastaan – puhua siitä, miten määritellään se, mitä meillä on tällä hetkellä. Erityisesti kriisin aikoina koko järjestelmä voitaisiin ajatella uudestaan. Reagoisin muutamaan seikkaan, jotka tuntuvat erityisen tärkeältä. Harjoittelu. Euroopan nuorisofoorumi on tehnyt työtä tämän asian kimpussa vuodesta 2008. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että olisi vältettävä se, mitä tapahtuu tällä hetkellä Euroopassa. Harjoittelu. Erityisesti harjoittelu muodollisen koulutuksen ulkopuolella nyt korvamaksetut työpaikat, koska tällä tavalla yritykset, erityisesti Italiassa tai Ranskassa tämänkaltaisissa maissa, yritykset korvaavat palkkatyöntekijöitä. Tämä on vältettävä, koska tämä ei ole harjoittelun tarkoitus. Harjoittelu tarkoittaa mahdollisuutta kouluttautumisjaksoa yrityksessä – johon liittyy koulutusprofiili, jotta annettaisiin taitoja osaamista nuorille. Minusta tuntuu, että tänä päivänä, erityisesti kriisin aikoina, harjoittelua ei käytetä näihin tarkoituksiin. Nyt pitäisi siirtyä vähän sitoumuksista. Toimin vuonna 2008 jo Euroopan komissio – sitoutui pohtimaan näitä kysymyksiä, mutta mitä ei ole tehty tähän mennessä? Joten minusta tuntuu, että ajatellen EUn 2020-strategiaa, meidän pitäisi pohtia sitä, miten EUn tasolla voidaan tehdä jotain näiden kysymysten eteen. Siksi Euroopan nuorisofoorumi ehdottaa sitä, että lähdettäisiin ajattelemaan uusia eurooppalaisia puitteita, jotka liittyvät harjoitteluun, ottaen huomioon, että harjoittelua on kahdenlaista Euroopan tasolla tällä hetkellä – Yksi on harjoittelu koulutuksen puitteissa, toinen koulutuksen ulkopuolella. Ja molemmat näistä, vaikka tavoite on sama, vastaa eri tarpeisiin. Ja tämä on nähtävä yksityiskohtaisesti. Toinen seikka, josta olen oikein pitkälti samaa mieltä Business Europein edustajan sanoman kanssa, tässä pehmeät taidot, joille riittävää se, että puhutaan että voidaan oppia jotain muodollisessa koulutuksessa. Meidän on ajateltava vähän rajojen ulkopuolen muodollinen, epämuodollinen koulutus. Olisi hyvä ajatella sitä, mitä voidaan oppia esimerkiksi kolmannen sektorin tai kansalaisjärjestökokemuksen kautta. Eli tällaiset taidot ovat myöskin tärkeässä asemassa. Vielä muutama seikka on tärkeä mielestäni. Ensinnäkin keskustelu siitä, miten voidaan huolehtia siitä, että sosiaaliturva paremmin huolehtii nuorista joustoturvayhteyksissä. Mitä me teemme, kun määräaikaisten työpaikkojen välille jää kuilu? Aito ongelma tällä hetkellä on se, että vaikka valtio ei samassa erityisesti kata tätä aukkoa, No tästä huolehtivat nyt perheet yleensä. Ja tähän liittyy toinen ongelma, joka liittyy siihen, että nuoret asuvat kotona pitempään. Ja tämä liittyy varmasti talouskriisiin ja siihen, että nuorten itsenäisyys on uhattuna tällä hetkellä. Tämä on ongelma, johon puututtava. Toinen tärkeä seikka on se, että pitäisi paremmin käyttää Euroopan sosiaalirahastoa hyväkseen. Se on Euroopan tason väline, jolla voidaan puuttua työttömyysongelmiin, harjoittelun laatuun, koulupudokkaisiin ja niin edelleen. Kohdennuksen pitäisi osua nyt paremmin nuoriin tällä hetkellä. Ja varmasti kaikki keskustelut, joita käydään myöskin seurannassa 2020-strategian osalta pitää ottaa huomioon tämä ulottuvuus. Haluaisin päättää tähän, kun olen yrittänyt aikanekin vielä. Kiitos oikein paljon. Merci beaucoup. Um... Kiitos. Tämä välitilaan jäänyt nuoriso. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Täällä aina kun puhutaan nuorista, niin täytyy katsoa, minkälainen epäsuhta on hyvän tahdon ja realis- reaalimaailman välillä, joka on hienoissa puheissa ja nuorissa, jotka tässä tilanteessa ovat. Ainakin Ranskassa nuorisoa halveksitaan kahdella tavalla, toisaalta lain voimin ja toisaalta psykologisesti. Ranskassa puhutaan tällaisesta X-sukupolvesta, Ja ranskalaiset suuret rekrytoijat eh, puhuvat tällä tavalla meidän, meidän sukupolvestamme. E, ja he, että nämä sanovat, että mm, nuorisoa innostaa vain rahaa ja heillä ei ole minkäänlaisia muita haluja työhön. Ja sitten toinen ilmiö on eh, laki on sellaista tukea, jota maksetaan pienipalkkaisille ihmisille, mutta sitä ei voi saada alle 25-vuotiaana. No sitten on puhuttu näistä harjoittelupaikoista. Se onkin tärkeä asia Ranskassa. Nimittäin mm, meillä on 800-1,2 miljoonaan mm, harjoittelupaikkaa. Ja harjoittelijat eivät kuulu työlain piiriin, ja siitä saa tietyn pituisena 400, 400 euroa kuussa. Se on kolmas osa minimipalkasta ja se on köyhyysrajan alapuolella oleva korvaus. 1,2 miljoonaa ihmistä tekee työtä yrityksissä. Ranska on hyvin velkaantunut, voimakkaasti velkaantunut ja nämä ihmiset eivät ole mukana eläkejärjestelmässä, eivätkä maksa veroja, nämä nuoret eivät kuluta mitään, eivät ole sairausvakuutuksen piirissä. Joten minä haluaisin, että Ranskan valtio toimisi järkiperäisesti. Ja näin ei nyt ole. Meillä on hyvä järjestelmä oppisopimus ja se toimii historiallisesti hyvin Ranskassa. Eh, Emil eh, Turusella on eh, hyvä idea, se ei ole mikään ranskalainen idea. Ja tässä on kysymys harjoittelusta ja oppisopimuksesta ja niiden välisestä erosta. Raskassa ei ole minkäänlaista rahaongelmaa oppisopimuskoulutuksen järjestelmässä, sillä on oikein hyvät olot. Mutta ongelma on siinä, että harjoittelija, sehän ei maksa yhtään mitään, oppisopimus nuori maksaa. Ja, ja vaikka harjoittelijakin on, harjoittelija maksaa jotakin, että se on kaikkein halvin ratkaisu kuitenkin. Joten ei voida sanoa, että oppisopimusasia edistyisi millään tavalla ennen kuin puututaan tähän harjoitteluun. Meidän täytyy poistaa tällainen harjoittelukonsepti kokonaan. Me emme voi pitää nuorisoa yrityksissä, jos heitä ei koske minkäänlaiset lait. Oppisopimus on aivan, aivan toinen asia. Katsokaa internetistä ja huomaatte, että ennen kuin saa edes harjoittelupaikan, niin pitää olla diplomi. Ja minä vain ihmettelen sitä, että mitä miten tämä järjestelmä voi toimia tällä tavalla. Pitää tehdä jotakin, pitää olla jonkinlainen minimitaso, pitää olla minimipalkka, pitää olla joku köyhyysraja sovittuna Euroopassa, eikä voitaisi sen vähempää yrityksissä maksaa kellekään ei voida työlain ulkopuolelle jättää ketään, ei sosiaaliturvan, eikä voida mitenkään kuvitella, että että 1,2 miljoonaa ihmistä työskentelee yrityksissä ja heillä on täysin sellainen status, joka ei kuulu mihinkään lain piiriin. Ja jos näin paljon nuoria on tällaisessa tilanteessa, niin heillähän menee huonosti. Heillä ei riitä rahat mihinkään ja se on hyvin huono juttu taloudellisesti ja se on hyvin huono juttu näille, eh, näille nuorille. No, orjuuden poisto on onnistunut, mutta meidän täytyisi tämän orjuuden jälkeen katsoa eh, Eurooppaa harjoittelun lakkauttamisen jälkeen. No niin, sitten ehdotan teille työmenettelyä. Kaksi ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa tässä vaiheessa. Kuuntelemme heitä ja sen jälkeen teemme pienen puhekierroksen jossa jokainen ryhmä saa sanoa oman näkemyksensä Rova Turusen mietinnöstä ja sitten Rova Turunen päättää keskustelun. Ensimmäinen on herra Kristensen. Alors, Madame Deli. Rova Deli. Euh, merci, moi je suis euh, totalement d'accord. Kiitos. Olen täysin samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Tietenkin näitä harjoittelupaikkoja täytyy hallinnoida, ja jos tämä voidaan tehdä eurooppalaisella tasolla, niin aina parempi. Nuoriso käy jatkuvaa taistelua ja siihen kohdistuu pahin syrjintä, eikä heillä ole sosiaaliturvaa ja koska nuoret ovat niitä, jotka ovat viimeisimpänä tulleet työmarkkinoille, niin eh, heistä myös pidetään vähitin kiinni. Haluaisin myöskin muistuttaa mieliimme nuorten työolosuhteet, koska nuoret, jotka eh, tulevat eh, työmarkkinoille, he saavat samasta työstä alempaa palkkaa, heidän statuksensa on hyvin epävarma ja joskus heidän työolosuhteensa ovat huonot. Kun toimii harjoittelijana, niin stressi on jatkuvaa ja työnantajat toimivat välillä hyvin absurdilla tavalla. Tässä puhuttiin myöskin eurooppalaisesta köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaista teemavuodesta ja tässä asiassa meidän valiokuntamme täytyy olla tomera meidän täytyy käynnistää keskustelu jonkinlaista solidarisuuspalkasta, vähimmäispalkasta, joka koskisi kaikkia, koska ei ole mahdollista, että tänä päivänä kun joku on 18-vuotias, niin joutuu odottaa pitkäänkin ennen kuin saavuttaa niin sanotusti jonkinlaisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, koska nuoret ovat viimeisenä jonossa silloin, kun puhutaan asunnoista. Ne ovat, he ovat myöskin viimeisiä näissä koulutusasioissa ja meidän valiokunnassamme tulisi myöskin Bolonian prosessia tarkastella, koska nämä epävarmat työolosuhteet koskevat kaikkia ja nuoret, no tämä on hyvin tärkeä asia, se, että nuoret saadaan työmarkkinoille, mutta Bolonian prosessin täytyy myöskin herättää kysymyksiä koulutusjärjestelmistä ja siitäkin tulisi ehkä puhua. Merci. Alors, on va... Kiitos. Sitten ryhmät saavat puheenvuoron. Pyydän teitä, että puhutte asioista, joita nämä äskeiset yhdistysten edustajat käsittelivät, ja sitten Rova Turusen mietinnöstä sellaisenaan annan jokaiselle kolme minuuttia aikaa EPPlle. Rova Gryni, La Fontaine, kumpi teistä puhuu? Rova Gryni. Sur le rapport de Madame Turunen. Hein? Oh, Donc moi sur le, sur le rapport de Madame Turunen. Bon. Niin tästä Turusen mietinnöstä. Eh, hän on tehnyt hyvää työtä ja siitä häntä, siitä, häntä kiitän siitä. Ja sitten tämä yhtälö, työmarkkinat ja koulutus, josta jo aikaisemminkin puhuin. Harjoittelujaksot ja harjoittelupaikat, ne ovat hyvin tärkeitä näin ensimmäisen kokemuksen saamisen kannalta nuorille, mutta se on vasta ensimmäinen kokemus. Se pitää tarkkaan erottaa oppisopimuskoulutuksesta, jonka päätteeksi saa diplomin, mutta harjoittelustahan sitä ei saa. Eikä pitäisi näitä asioita nyt tähän keskusteluun sekoittaa, jos pitäisikö harjoittelun olla yrityksessä vai, vai miten se pitäisi järjestää. Jos puhutaan vaikka kolmen kuukauden harjoittelusta, niin hehän tuovat jotakin yritykseen ja silloin pitäisi ehdottomasti korvauksia maksaa. tässä on kysymys siitä, että harjoittelijalle annetaan tietoa ja tuutori, joka toimii yrityksessä, häneltä kuluu siihen aikaa. En sano sitä, että yritykselle pitäisi maksaa, mutta tätä vaihto sen pitää olla molemmin puolista. Ja tässä pitää miettiä tarkkaan, että minä olen hyvin, eh, mielestäni on hyvin tärkeää, että yritys ja nuori kohtaavat tällaisen vaihdon merkeissä. Sitten Rouva Turusen mietinnöstä niin näitä korvausasioita ja niiden lisäksi pitäisi muistaa, että kun nuori on harjoittelija, niin silloinhan on kysymyksessä eräänlainen liikkuvuus. Pitäisi antaa tukea siihen eh, mieluumminkin, että nuori voi asua jossakin harjoittelunsa aikana. Aina, aina hän ei voi löytää parasta mahdollista harjoittelupaikkaa ja työelämän kohtaamista siellä, missä muuten ollaan, joten tämä olisi tärkeää. Muuten tämä on hyvä mietintö. Siellä on hyvin paljon asioita otettu mukaan ja toivon, että sen myötä asiat edistyvät. Sitten sosiaalidemokraattien ryhmästä koordinaattori. Presidenta, tenemos hasta el día 31, haremos enmiendas. Creo que... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Me esitämme tarkistuksia varmasti, mutta tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu, jossa on avautunut paljon uusia näkymiä, jossa, josta on varmasti apua, mutta muutama kommentti kuitenkin tai kysymys esittelijälle. Hän sanoo tekstissään, että käännösongelmaa ei ole F-kohdassa. Sitä pitäisi sitten varmasti muuttaa. Mielestäni vähemmäistuki ei estä näitä nuoria muuttumasta itsenäisiksi, mutta mutta en tiedä olisiko tässä minimipalkka esimerkiksi vaikuttamassa vähimmäispalkka. Tässä puhutaan niistä muutamista mahdollisuuksista, joita on puuttua talousjärjestelmän vaikutuksiin juuri nuoriin. Ja jos tämä on nyt tämä esitetty luonnos, niin me emme voi sitä hyväksyä. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla täällä nuoria. Meidän pitäisi joustoturvaa katsoa edelleen. Olemme kuulleet, että monet ovat hyvin tyytyväisiä siihen, miten joustoturva toimii Tanskassa, mutta asiat ovat toisin minun maassani. Koko järjestelmä pitää katsoa, koulutusta, sosiaaliturvajärjestelmää, kaikkea. Koska muuten ongelmana on se, että nuorilla on tuota turvaa hyvin vähän. Joustavuutta paljon. Eli joskus nämä sanat menettävät vähän merkitystään. Nuorisopolitiikan lisäksi minä haluan painottaa sitä, että me tarvitsemme progressiivista Eurooppaa, jossa luodaan työpaikkoja mahdollisuuksia nuorille, jossa on kunnolliset puitteet, sosiaaliturva ja työmarkkinalainsäädäntö. Näin autetaan myös nuoria. Liberal, Sitten liberaaliryhmän puheenvuoro. Um, auch von unserer Seite herzlichen Dank für den Bericht. Myös meidän puoleltamme kiitoksia tästä äh, mietinnöstä, jossa on hyvä lähtökohta. Yksi ongelma äh, on äh, on tässä, että aina tässä eh, koko ajan viitataan jäsenvaltioihin, koska meillähän on hyvin vähän liikkumavaraa Euroopan tasolla, mikä sinänsä on vahinko. Yritysten eh, yritykset ja Euroopan sosiaalirahasto, siellähän on hyvin monenlaisia projekteja menossa. Ja tässä voitaisiin ehkä eh, kytkeä nuoriso tähän mukaan. Mitä sitten harjoitteluun tulee, on aivan selvää, että harjoittelu pitäisi liittyä koulutettaviin nuoriin. Tässähän on aivan selvää, että harjoittelu on sellainen vaihe, joka on osa koulutusta. Se on ajallisesti rajallinen rajallinen aika, harjoittelija oppii siinä asioita ja jos, jos tämä työsuhde tai tämä suhde kestää kovin kauan, niin silloinhan ei enää ole kysymyksessä harjoittelujakso, vaan todellinen työsuhde. Mitä täällä vielä kaipaan on, että kun työttömyyttä nuorisolla, niin sehän vaikuttaa tietenkin myös E, e, eläkkeisiin. Eläkkeet eivät kasva niin suuriksi. Meillä ei ole enää, Saksassa meillä ei ole laskettu sitä, miten koulutusaika vaikuttaa eläkekertymään, mutta joka tapauksessa täytyy ymmärtää, että nuorisotyyttömyyttä on ja se kestää yhä kauemmin. Niin se näkyy näissä, näissä nuorten sitten näissä CVissä. Merci pour... Kiitoksia. Ehkä annan teille, Rova Turunen, puheenvuoron aivan lopuksi. GUE-ryhmän puheenvuoro seuraavana. Rova Figueiredo. Ei ole tietenkään pakko kenenkään puhe, jos ei halua. Dizer só duas questões muito breves, porque também já estamos muito atrasados. Eu creio que este debate foi muito interessante. Nyt me olemme aikataulusta hieman jäljessä. Tämä kysymys on hyvin mielenkiintoinen. Nuoret kertoivat meille omista ongelmistaan ja kokemuksistaan, ja tämä täytyy pitää mielessä, kun me laadimme tätä mietintöä. Meidän täytyy pitää mielessä kaikki nämä eri ulottuvuudet ja täytyy pitää mielessä nämä kokemukset, joita, joista nuoret ovat meille kertoneet. Ja toivon mukaan me saamme myöskin heidän puheenvuoronsa sitten kirjallisina, jotta me voimme käyttää niitä hyväksi, kun me keskustelemme Rova Turusen mietinnöstä. Um, yes, thank you uh, to... Niin, kiitos. Kiitos kaikille, kiitos kollegoille ja vieraille. Todella arvostan sitä, että tulitte tänne ja osallistuitte tähän mietintötyöhön. Ja kiitos myös sihteeristölle joustavuudesta ja sitä, että saatiin muutama nuorikin kuultua tänään. Monet halusivat puhua tänään, mutta mielestäni oli hyvin tärkeää, että nuoret sisällytetään keskusteluun, kun puhutaan politiikasta, joka vaikuttaa nuoriin. Tuo oli tärkeä seikka aluksi ja sitten halusin vain sanoa, että Ehkä sosiaalidemokraattisen ryhmän pitäisi lukea tämä mietintö vähän tarkemmin, koska se mitä sanoin Tanskasta, Ranskasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta oli se, että jos erityislainsäädännön kautta vaikutetaan nuorten asemaan, joka ei mahdollista itsenäistä elämää, niin tämä on kyllä ongelma. Alle 25-vuotiaiden vähimmäispalkka yhdistyneessä kuningaskunnassa on niin alhainen, että sillä ei voi itsenäisesti elää. tämän vain ongelma, johon viittasin. Toisaalta yhdistynyt kuningaskunta voitaisiin mainita maana, joka todella puhuu työpaikkojen luomisesta tärkeänä. Joustoturvasta. Joustoturvan osalta olen sitä mieltä, että strategia on saatava jälleen raiteille. Tässä on ollut nyt epätasapainoa tämän joustopuolen ja turvan välillä. Sen tiedämme. myös tuntuu, että olemme tästä kaikki samaa mieltä. Ja siirtymän aikana juuri tuon turvan pitäisi olla keskeinen sana. Minä halusin tämän strategian nyt uudelleen raiteilleen. Kolmanneksi mietinnössä pitää nähdä ero todella oppisopimuksen ja harjoittelun välillä. Minä kehittelen tarkistuksia tuohon se on hyvin tärkeä aihe. Kiitos hyvistä kommenteista. Näiden pohjalta voidaan varmasti tehdä parannuksia mietintöön. Siinä ei ongelmaa, mutta lopuksi. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Täällä mainittiin, että meillä ei ole paljon toimivaltaa. Meidän pitää nyt todella puuttua nuorison horisontaalisesti. Tarvitsemme koulutuspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja makrotalouden politiikkaa. Kaikkien näiden osien pitää toimia kaikilla politiikan tasoilla. Tämä on varsinainen haaste meillä. Tässä valiokunnassa minun mielestäni, ja minäkin kannan tuota vastuuta esittelijänä, meidän todella on määriteltävä Euroopan tasoja, puututtava siihen paremmin. Se voidaan tehdä tässä mietinnössä, EU 2020 strategiassa, yhteisissä työllisyyssuuntaviivoissa ja niin edelleen, koska ei voida vain sanoa, että tämä on läheisyysperiaatteen asia – meidän pitää valiokuntana määritellä tämä paremmin kuin mitä tähän mennessä olemme onnistuneet tekemään. Koordinointi sanoisin. Yhteiset tavoitteet yhdistettynä budjettiin, tasa-arvoinen kohtelu ja ohjelmat, joita meillä on EU-tasolla, koulutusohjelmat, työpaikkojen luomisohjelmat. Nämä ovat niitä seikkoja, joihin me voimme puuttua eurooppalaisina toimijoina, joten tehdään enemmän työtä tämän parissa. Sisällytetään asiantuntijoiden ja nuorten työmarkkinaosapuolten ja kollegoiden kommentteja tähän ja näin varmasti voidaan saada hyvä lopputulos. Kiitos oikein paljon. Oikeuden mukaisuuden nimissä minun täytyy antaa teille yhdistyksillekin puheenvuoro, jos te haluatte vielä puhua. Onko kaikki sanottu? No, joka tapauksessa Herra kaksi minuuttia. Again, I would like also to react on... Haluaisin reagoida kysymykseen siitä, mitä me voimme tehdä eurooppalaisella tasolla. Me voimme saada asioita aikaan. Euroopassa tällä hetkellä ollaan saamassa aikaan parempaa vastavuoroisuutta työmarkkinoiden ja mobiliteetin välillä. On äärimmäisen tärkeää, että me myöskin työstämme näitä harjoittelija-asioita ja muita vastaavia asioita. Ja meillä on hyvin vahvoja välineitä, eurooppalainen sosiaalirahasto ja niin edelleen. Meillä on EU 2020kin hyvin voimakkaita välineitä, joita voidaan soveltaa harjoittelupaikkoihin ja niin edelleen. Eli meillä on nyt liikevoimaa, jotta me voimme tehdä jotakin eurooppalaisella tasolla ja liikevoimaa täytyisi hyödyntää, jotta normeja hilattaisiin ylöspäin, jotta siitä voisivat hyötyä ne nuoret, jotka ovat näissä harjoittelupaikoissa. Tietenkin tilanne voi muuttua, se voi olla erilainen äh, maasta toiseen, mutta jos joku kopioi kolme kuukautta ilman, että mitään kehitystä tapahtuu, niin tästä näkökulmasta meidän täytyy tehdä asioille jotakin, jos me haluamme todellakin työstää niitä todellisia olosuhteita, joissa nuoret työskentelevät. Kiitos ja sitten seuraava. Niin, nopeasti vain tästä, että miten koulutus ja yritykset liittyvät toisiinsa. Tietenkin harjoittelu on tärkeä osa sitä. E, kun otetaan harjoittelijaa, niin voidaan hänet palkata siis 400 eurolla, ja eikä se paljon haittaa. Sitten kun otetaan oppisopimus koulutettava, niin silloin yritys on tietoinen siitä roolista, mikä, mikä sillä on nuoren koulutuksessa. Teoreisen, teoreettisen koulutuksen lisäksi tässä nuorille annetaan, annetaan jotain lisäksi. Meillä on Ranskassa erinomaisia malleja. Meillä on tällaisia ammattien seurantakeskuksia, jossa mietitään, minkä tyyppistä osaamista tarvitaan. Ja tämä tieto sitten kulkeutuu kouluihin ja liittyy pedagogiseen tarjontaan. E, nuoret e, saivat tällaisissa hankkeissa e, diplomit ja pääsivät työhön, koska tässä oli tällaista dialogia oppisopimus antaa mahdollisuuden tällaiseen investointiin, koska silloinhan tämä työelämä on mukana koulutuksessa ja näin vastataan myöskin työelämän tarpeisiin ja suora reitti avautuu nuorelle. Mm, se, että työlakeja sovelletaan oppisopimuskoulutukseen, se on hyvin kiinnostava ilmiö. Tällä tavalla me voimme, voimme eri sektoreita innostaa siihen, että ne todella suunnittelevat ja miettivät, minkälaisia ammatteja tarvitaan ja ammattitaitoa. Meidän täytyy tätä oppisopimusasiaa kehittää Ranskassa, koska me voimme rakentaa sen perusteella hyvän eurooppalaisen mallin. Silloin me vastaamme paitsi yritysten tarpeisiin, torjumme myöskin nuorten turhautumista. Kiitoksia. Hyvin rikasta mielipiteen vaihtoa olemme täällä käyneet. Emili Turusen mietinnön perusteella. Minä haluan kiittää kaikkia tästä keskustelusta, kaikkia osallistujia, kaikkia asiantuntijoita ja yhdistysten erilaisten järjestöjen edustajia. Sitten esittää esittelijän ähm, mm, tästä mietinnöstä 31. maaliskuuta 20, kello 12 on tarkistusten äh, jättämisaikaisten äänestykset on 27.8. Äh, huhtikuuta. Me siirrymme kohtaan 18, jonka myötä äh, Rova Figereidon mietinnössä tulee ensimmäistä kertaa esille köyhyyden torjunta ja sosiaalinen integraatio. Ja tässä aivan aluksi haluaisin antaa puheenvuoron meidän esittelijällemme, jotta hän eh, nopeasti, lyhyesti kertoisi, mistä mietinnössä on kysymys, ja sitten annamme kutsuvieraillemme puheenvuoron. Obrigada, senhora presidente. Diria que, de certo modo, vamos continuar. Kiitos, rouva puheenjohtaja tavalla tai toisella jatkamme nyt tässä keskustelua, joka käynnistettiin tänään, koska nuoret ovat keskustelun keskiössä hyvin monessakin asiassa. Tätä aihetta ei ole kovinkaan hyvää, kovinkaan helppoa asettaa oikeisiin puitteisiin, mitä tulee koulutuksessa, asunnoissa, terveyspalveluissa, juridisissa palveluissa, olemassa oleviin mahdollisuuksiin. Toisin sanoen nuoret törmäävät näihin ja meidän täytyy ottaa huomioon heidän oikeutensa käyttää näitä mahdollisuuksia. Köyhyys on ihmisoikeuksien rikkomista ja sen täytyisi olla Euroopan unionin poliitikkojen kärjessä. Me tiedämme, että on erilaisia strategioita ja tutkimuksia, ja maininta löytyy myöskin 2020 strategiassa. Ja kaikki tämä siinä vedotaan Euroopan unioniin. Niiden täytyisi olla painopistealueita silloin, kun me puhumme eri politiikan aloista ja meidän täytyisi pyrkiä siihen, että köyhyydestä päästään eroon ihmisillä täytyisi olla laadukkaita työpaikkoja, heillä täytyisi olla pääsy sopiviin yhteiskunnallisiin palveluihin. Mutta tänä päivänä tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen. Meidän täytyisi pyrkiä oikeudenmukaisempaan Eurooppaan. On paljon työttömyyttä, on huonosti palkattua työtä ja täten köyhyys hyvin tiukassa merkityksessä. Kyse on yli 85 000 ihmisestä. Meidän täytyy todellakin saada aikaan muutoksia politiikassamme. Näissä puitteissa me haluamme tehdä, halusimme tehdä aloitteen siitä, että laadimme mietinnön köyhyydestä. Tässä ei ole kysymys yksinomaan vähimmäispalkasta, vaan mietinnöstä, jossa puhutaan kaikenlaisista vähimmäisasioista, ei ainoastaan vähimmäispalkasta tai tällaista vähimmäiskansalaispalkasta. On tärkeää myöskin pitää työ, työntekijät mielessä. Eläkeläisille täytyy taata jonkinlainen vähimmäistulotaso. Eli se, mitä tässä tarvitaan, on se, että me puhumme vähimmäistarjonnasta eri aloilla, jotta me varmistamme sen, että kaikilla ihmisillä yhteiskunnassamme on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää meidän täytyy aina pitää myöskin mielessämme jokaisen maan erityisluonteen piirteet ja olosuhteet. 500 euroa esimerkiksi tai omassa maassani kyse on vielä pienemmästäkin summasta. Mutta me emme voi lyödä tätä määrää lukkoon kokoon. Meidän täytyy myöskin keskustella siitä, kuka maksaa esimerkiksi sairaanhoidon ja koulutuksen ja kaikki nämä muut peruspalvelut, joita kansalaisille tarjotaan. Toisin sanoen meidän täytyy tarkastella tätä asiaa monesta eri ulottuvuudesta. Ja kuten sanoin, tässä ei ole ainoastaan kysymys palkoista ja vähimmäispalkoista. Kaiken tämän tulisi johtaa meidät uuden tulonjaon piiriin ja uudenlaiseen tapaan käsitellä näitä yhteiskunnallisia palveluja ja myöskin sen tulisi johtaa meidät sellaisen tilanteeseen, jossa me käsittelemme haavoittuvia yhteiskuntaryhmiä, nuoria ja naisia eri tavalla – Useinhan köyhyys koskettaa kaikista eniten naisia. Oli kysymys nuorista naisista tai iäkkäämmistä naisista. Naisista, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta saada esimerkiksi riittävää eläkettä ja täten he joutuvat köyhyyden tilaan. Täten on välttämätöntä, että meillä on monenlaisia, monipuolisia välineitä, jotta tulonjako on oikeudenmukaista ja jotta kaikki nämä haavoittuvat ja herkät väestönryhmät, esimerkiksi vammaiset, siirtolaiset, epätyypilliset perheet, kaikkien näiden kansanryhmien, niihin täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota. Ja koska nyt puhutaan eurooppalaista köyhyyden vastaisesta teemavuodesta, niin meidän täytyy vahvistaa parlamentin sitoumus siihen, että se haluaa löytää vastauksen tähän kysymykseen. Ja me haluamme, ja meidän täytyy tehdä selväksi se, että me haluamme mennä vielä pidemmälle. Me haluamme hahmotella sitä tarvittavaa politiikkaa, politiikkaa, jota tarvitaan, jotta näiden ihmisten ongelmiin löydetään vastaukset koska tietenkin nämä ihmiset haluavat hyötyä tästä politiikasta. Me emme halua muuttaa maailmaa kokonaisuudessaan, mutta meidän tulisi jotain tehdä, jotta näiden ihmisten ongelmat saataisiin ratkaistua, jotta nämä ihmiset eivät joudu pysyvästi köyhy- syvän köyhyyden tilaan. Kiitoksia tästä esittelystä. Nyt neljä vierastamme saavat puheenvuoron ja sen jälkeen käymme yleiskeskustelua. Tässä aakkosjärjestyksessä ammattijärjestöjen edustajat EAY e Henri Lourdel, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että EAY on saanut osallistua, osallistua tähän keskusteluun. Minä olin hyvin herkällä korvalla kuuntelin, mitä Rova Figueiredo sanoi. Se, että parlamentti sitoutuu konkreettisesti eh, tällaisiin asioihin ja puhuu toimenpiteistä eikä pelkistä julkilausumista. Koska itse asiassa on niin, että näitä julkilausumia on vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi ILO on ja YK on julkilausumia on. Mutta jos ajattelen tätä suositusta vuodelta 1992, joka on tullut Euroopan unionilta, niin minä olin myös tässä keskustelussa mukana. Niin mitä siellä silloin todettiin? Siellä todettiin, että ihmisellä on oikeus riittävään toimeentuloon, jotta inhimillinen arvokkuus säilyy. Ja tämän me olemme velkaa kaikille niille, niiden ihmisten kohdalla, joilla tällaisia mahdollisuuksia ei ole. Joten jo riittää tällaiset julkilausumat. Ei enää sellaisia. Nyt täytyy tehdä jo jotakin ja löytää välineitä, joiden avulla voimme vastata näihin ongelmiin. Te sanoitte, että syitä tähän on monenlaisia. Erityisesti tässä on huomattu vuosien varrella, että jos Euroopan unionissa onkin syntynyt työpaikkoja, niin nämä työpaikat ovat suurimmalta osin väliaikaisia. On erilaisia sijaisuuksia, on määräaikaisia työsuhteita ja erilaisia pätkätöitä. Jos nyt katson tätä tilannetta, niin voitaisiin sanoa, että köyhyys ei siis ennen kriisiä ole mitenkään huomattavasti lisääntynyt, mutta eihän se ole myöskään vähentynyt. Kuitenkin on niin, että vuonna 2000 me olemme sitoutuneet siihen, että me hävitämme köyhyyden. Mehän sitouduimme siihen. Ja nyt toteamme, että köyhyyttä on yhä edelleen. Ja se, että työ on pätkätyötä, se on luonut 20 miljoonaa köyhää työssä kävijää, naisia ja miehiä, jotka eivät ole harjoittelijoita, jotka ovat töissä, mutta jotka eivät palkallaan elä riittävän hyvin. Työmarkkinaosapuolet ovat menneet merkittävän askeleen eteenpäin 9. päivä 12. viime vuonna. Silloin me olemme allekirjoittaneet sopimuksen, työmarkkinasopimuksen. Tämä ei ole mikään peru, anteeksi tämä ilmaisu, mutta tässä puhutaan niistä ihmisistä, jotka E, ovat työelämässä, mutta myös niistä, jotka ovat sen ulkopuolella ja heidän auttamisestaan työelämän. Työ suojaa ihmistä köyhyydeltä ja syrjäytymiseltä, mutta näinhän ei enää olekaan nykyään, koska köyhät e, työn tekijät ovat tulevaisuuden köyhiä eläkeläisiä. Eli meidän täytyy toimia ennakolta työelämän ulkopuolella olevat jostakin syystä, niin heidän kohdallaan me pyydämme, että luodaan joku väline. Tästä voidaan keskustella, minkälainen se olisi, mutta se väline pitäisi olla sellainen, että se takaa elannon ja jonkinlaisen minimielannon. Mikä, mikä tällainen minimielintason takuu olisi, jos me puhumme ihmisarvoisesta e- elämästä, niin sehän koskee koko kansalaista kokonaisuudessaan. Jäsenvaltioissa on monissa jonkinlainen minimipalkka tai jonkinlainen tuki tarjolla, mutta kaikissa näissä tapauksissa tällainen eh, tuki, jota annetaan, on alempana kuin köyhyyden kynnysarvo, joka on EU-ssa määritelty 60 prosentiksi keskitulosta. No mikä tällainen tulo sitten on, jonka avulla ei päästä edes eh, köyhyyden kynnyksen yli, niin meille EAYssä se, että oikeus tuloon on niin se tarkoittaa meille sitä, että tässä toimitaan johdonmukaisesti niin, että elämä on ö, ihmisarvoista. Pitää myöskin sitten tällaisia sanktioita järjestää niille, jotka eivät tälle linjalle lähde. Olen AY-liikkeessä keskustellut köyhyydestä ja me kutsuimme hallituksenkin paikalle ja sanottiin, että 25 prosenttia köyhyydestä pyritään eh, vähentämään, mutta tällaisia toimia ei sovellettu. No mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että pelkkä hyvä tahto ei riitä. Pitää tehdä toimia. Me olemme valmiita kaikkeen yhteistyöhön silloin, kun tällaisia välineitä kehitetään ja otetaan käyttöön. Kiitos. Kiitoksia. Herra Lurdel. Ja sitten Business Europeista Rebecca Smith. Thank you, Chair, and also thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Business Europein nimistä siitä, että pääsimme keskustelemaan tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Me löydämme itsemme tilanteesta nyt, että EU ei pysty suojelemaan riittävästi riskeiltä ja tukemaan sosiaalista prosessia. Ainakin tämä toiminta on vaarassa, jos kriisistä ei päästä ja uudisteta voimakkaammin kuin aikaisemmin. Business Europein mielestä köyhyyden vastainen taistelu on tärkeää ja siksi on tärkeää, että sosiaaliturvajärjestelmien rahoitus on turvattu. Meille tärkeää on se, että työllistymistaso lisääntyy tuottavuus lisääntyy ja kasvu löytyy kaikkialta Euroopasta. Business Europe vähän aikaa sitten esitti visionsa Go for Growth tiedonannossaan, jossa me ehdotamme, että Euroopan unionin pitäisi vuodesta kasvupotentiaaliaan. Tässä haluaisin mainita sen, että ero Euroopan kasvussa 2 prosenttia eikä yksi tarkoittaisi 6,5 miljoonaa lisätyöpaikkaa tärkeänä prioriteettina on irtaantua kriisistä, puuttua väestökehitykseen, estää köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Meidän täytyy huolehtia kestävästä kehityksestä, rahoitusmarkkinoilla huolehtia kunnollisesta budjettipolitiikasta. Muutama kommentti EUn 2020 strategiasta. Meistä strategia on hyödyllinen pohja, jolta voidaan kehittää vahvempaa Eurooppaa. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kiireellisyyttä pitäisi lisätä. Kuten kaikki tiedämme, kaikki mukaan ottava kasvu on keskeisessä roolissa 2020-strategiassa. Ja kuten strategiassa oikein sanottiin, tämä tarkoittaa työllisyystason kohentumista, koulutusta, moderneimpia työmarkkinoita, koulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Tämä on välttämätöntä, jotta kaikille annetaan mahdollisuuksia työmarkkinoille pääsi. Joustoturvan pitäisi olla uuden strategian keskiössä ja sen pitäisi sisällyttää markki- työmarkkinoiden osallistuminen laajemmin. Se, että ihmiset saavat mahdollisuuksia toimia joustavasti työmarkkinoilla. Tässä erityisen tärkeä on tämä uusia taitoja ja uusia työpaikkoja varten strategia. Me tuemme sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista teemavuotta. Tältä pohjalta voidaan rakentaa edelleen tämä vuosi toimet päättyvät vuoden 2010 loppuun, mutta tämän jälkeen pitäisi vielä työtä jatkaa. Erityisesti meidän pitäisi katsoa kestävyyttä sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmistä ja puhua myöskin palvelun pääsystä. Nämä ovat tietenkin tärkeitä kysymyksiä, kun taistellaan köyhyyttä vastaan. Ne halutaan yhteiskunta, jossa ketään ei syrjitä työmarkkinoista vielä. Business Europein mielestä on tärkeää tunnustaa se, että – Työllisyys ei ole köyden vastaisessa taistelussa mikään tai se on kuitenkin ennaltaehto. Tärkeää on työllisyystason korottaminen niin, että yhä useammat saadaan työmarkkinoille, jotta voidaan huolehtia Euroopan hyvinvointimallista tulevaisuudessakin. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan syrjimätöntä yhteiskuntaa. Kriisin takia on tehty hyviä uudistuksia esimerkiksi myönnetty työaika ja näin pidetty kiinni työpaikoista. Tietenkin työpaikkojen luominen vaatii puitteet esimerkiksi palkan sivukustannusten leikkaamiseen. Jos ajatellaan työllistymistä, jos työnantajien maksuosuuksia hiukan leikattaisiin, työpaikkoja syntyisi paljon enemmän. Pitää huolehtia tietenkin aktiivisista työmarkkinoista politiikasta. Hyvinvointijärjestelmien pitää tietenkin antaa tulotukea niille, jotka eivät nyt ole työssä, mutta kuitenkin aktiivisesti pitäisi motivoida ihmisiä etsimään uusia työmahdollisuuksia. Kuten jo mainitsin, tämä tarkoittaa joustoturvaa, aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, elinikäistä oppimista ja modernia sosiaaliturvajärjestelmiä. Kuten EAYn kollegani on jo sanonut, työmarkkinaosapuolina me olemme myöskin lähteneet toimiin tällä alalla sopimalla – puitesopimuksista, kaikki sisällyttävistä työmarkkinoista. Tämä tukee työmarkkinaosapuolia yhteistyöhön, jotta työmarkkinat olisivat syrjimättömiä. Me pidämme tätä tärkeänä, jotta voidaan tukea talouden kehittymistä sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämä on tärkeää kaikille työntekijöille ja heidän edustajilleen samoin kuin yrityksille. Sopimuksessa on pyritty puuttumaan niiden ihmisten tilanteeseen, joilla on hankala päästä työmarkkinoille alun perin tai palata työmarkkinoille tauon jälkeen. Minimitulosta, vähimmäispalkasta. Tietenkin olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ihmisarvo vaatii riittävän tulon. Henkilökohtainen yksilön vastuu ja sosiaaliturvan välinen raja on saatava selväksi, että kaikki voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kuten yhteiskertomus sosiaaliturvasta on esittänyt. Monissa maissa on alueellinen, paikallinen tai kansallinen vähimmäistulojärjestelmä, jossa halutaan antaa lyhyen aikavälin tukea. Tässä raportissa puhutaan myöskin eroista näiden mallien välillä. Aivan oikein painotetaan sitä, että järjestelmät eivät saa vaikuttaa kielteisesti siihen, että ihmiset haluavat ottaa työpaikan vastaan. Lopulta kommentti vain täytäntöönpanosta. Me uskomme, että avoin koordinointimenetelmä on edelleen kaikkein sopivin EUn tason väline köyhyyden vastaisen taistelun, syrjäytymisen estämisen, jotta vaihdetaan myöskin parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä. Näin voidaan puuttua näihin tärkeisiin kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, je vous propose de... Kiitos paljon. Minä ehdotan, että Kansalaisjärjestöjen edustajat puhuvat nyt peräkkäin ja ensimmäisenä Finton Farell, joka edustaa eurooppalaista köyhyyden vastaista verkostoa. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much, eh, Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Vaikkakin kello on paljon, niin haluaisin teille toivottaa hyvää St. Patrickin päivää tähän heti alkuun. Haluaisin ensimmäiseksi kiittää parlamenttia siitä, että se kiinnittää huomiota tähän asiaan ja tunnustaa sen, että parlamentti on viime vuosina tuottanut hyvin tärkeitä mietintöjä asiaan liittyen ja on tärkeää, että te jatkatte tämän asian esillä pitämistä. Mutta kuten esittelekin sanoi, on tärkeää, että tämä mietintö vie askeleen eteenpäin eikä ainoastaan toista sitä, mitä on jo aikaisemmin sanottu. Tässä suhteessa me olemme valmiita tekemään kanssanne niin paljon yhteistyötä kuin haluatte, jotta nämä edistysaskeleet saadaan otettua. Tämä on myöskin seurantaa tälle aktiivisen osallistamisen asiakirjalle on laadittu. Fraser ja Malier ovat laatineet hyvin tärkeän raportin tästä vähimmäispalkka-asiasta on myöskin pyritty kehittämään indikaattoreita tässä asiassa ja toivon mukaan te voitte tukea tässä ja rakentaa tämän työn varaan. Eli todellakin toivon, että kaikki parlamentin ryhmät pyrkivät varmistamaan sen, että tässä tulee eh, vahva ja huomattava mietintö ja todellakin vetoan eh, esittelijään sen suhteen, että hän tähän pyrkii. Tällainen vähimmäistulo on perusoikeus ja se on ennakkoesitys edellytys ihmisarvoisen elämän. En tiedä, onko kukaan teistä joutunut tällaista jo käyttänyt itse omassa elämässäni. Olen tämän kokenut ja sillä oli suurta vaikutusta. Se ei ehkä ollut riittävää, mutta se, että sain jotakin, niin se oli tärkeää, jotta pysyin yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana. Eli haluaisin todellakin painottaa näiden järjestelmien tärkeyttä siinä, kun pidetään kiinni perusoikeuksista. Meidän ei tulisi yleistää liikaa ja meidän tulisi eh, tunnistaa se, mistä puhutaan Tällainen klassinen vähimmäispalkkajärjestelmä on ihmisille, jotka eh, eivät onnistu löytämään työpaikkaa. Minun mielestäni tämän tulisi olla tarjolla kaikille ihmisille, joihin tällaiset, jotka tällaisissa olosuhteissa ovat. Ja kuulimme jo Ranskan tapauksesta, jossa tällaista ei ole tarjolla alle 25-vuotiaille ja tällaista ei tulisi hyväksyä. On myös tärkeää, että me todellakin laajennamme vähimmäispalkkajärjestelmien käsitystä, käsitettä käsittämään koko elinkaaren, eli täytyy puhua lapsilisästä ja eläkkeistä. Ei meidän tämän kuvan täytyisi olla mahdollisimman kattava. Kuten mietinnössäkin kysytään, niin meidän täytyisi todellakin edistää osallistavaa yhteiskuntaa ja aivan ensimmäiseksi meidän tulisi tunnustaa se, että tämä on se tärkein väline köyhyyden ennaltaehkäisyssä ja lievittämisessä. Meidän tulisi tunnustaa tämän välineen tärkeys. Olen tehnyt paljon yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat pahasti syrjäytyneet ja olleet kauan pois työmarkkinoilla, eikä minulla ole ollut vaikeuksia kannustaa ihmisiä palaamaan työmarkkinoille, mutta usein heillä ei ole mahdollisuuksia ja välineitä tämän askeleen ottamiseen. Ja vähimmäispalkka on keino, jolla näitä ihmisiä voidaan auttaa ottamaan tämä tärkeä askel ja pääsemään työn syrjään kiinni. Kriisi on myöskin osoittanut sen, kuinka tärkeitä vähimmäispalkajärjestelmät ovat taloudellisen vakauttamisen kannalta. Ne eivät hyödytä ainoastaan palkkaa nauttivaa henkilöä, vaan ne auttavat myöskin siinä, että luodaan vankka, vahva yhteiskunta. Ja tämäkin rooli, joka vähimmäispalkkajärjestelmillä on, tulisi tunnustaa. Me tiedämme myös, että nämä järjestelmät ovat avainasemassa silloin, kun me haluamme kehittää oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ja me tiedämme, että oikeudenmukaiset yhteiskunnat hyödyttävät kaikkia, mukaan lukien köyhät. Eli kun me viemme läpi näitä viestejä vähimmäispalkkajärjestelmistä, niin samaan aikaan meidän täytyy viedä läpi viestiä siitä, että tämä hyödyttää koko yhteiskuntaa ja meidän täytyy päästä eroon näistä negatiivisista stereotypioista, joita usein näihin vähimmäispalkkajärjestelmiin liitetään ja niihin ihmisiin, jotka hyötyvät tällaista järjestelmistä. Minulla on hyvin yksityiskohtaisiakin ehdotuksia, mutta varmistan sen, että kaikki valiokunnan jäsenet saavat tästä tietoa mustaa valkoisella, mutta on tärkeää kuitenkin todeta, että on jo tehty työtä sen suhteen, mikä on riittävä vähimmäispalkkajärjestelmä ja mitä se tarkoittaa. Ja 60 prosenttia keskipalkasta on se mittatikku, johon vähimmäispalkkajärjestelmiä tulisi vertauttaa. Ja me tiedämme, että myöskin perinteiset talousarviomenetelmät, niitä on käytetty, jotta jotta tarkasteltaisiin sitä, mitä näiden järjestelmien taustalta löytyy. Kuten Iltakin sanoi omassa puheenvuorossaan, niin tässä on kysymys myöskin niistä palveluista, joita henkilöiden käytettävissä on minkälaisia tukitoimenpiteitä ne henkilöt voivat saada, jotta he löytäisivät laadukkaita työpaikkoja. Se todellinen edistysaskel, jota mietinnössä pyydetään, on se, että annettaisiin suositus siitä, että vähimmäispalkajärjestelmistä laadittaisiin direktiiviehdotus ja meillä on yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, minkälainen, mitä ehdotuksia tällaista puitedirektiivistä tulisi löytyä. Tässä ei ole kysymys mallista, joka, jota sovellettaisiin kaikkiin. Tähän liittyy kokonainen prosessi ja me voimme kertoa kyllä, miten siihen päästään. Ja tämä olisi valtaisa askel eteenpäin, jos tämä voitaisiin mietinnössä ottaa huomioon. Puheaikani on päättynyt, joten haluaisin vain toistaa sen, että me haluamme varmistaa sen, että tämä aktiivisen osallistamisen suositus sille saatetaan jatkoa. Me haluamme varmistaa sen, että annetaan suositus siitä, että tämän suosituksen täytäntöönpannoa seurataan todellisella tavalla ja me haluamme varmistaa myöskin sen, että tämä teidän laatimamme mietintö on todellinen askel eteenpäin, jotta sitten suositellaan vähimmäispalkkajärjestelmistä puitedirektiiviä. Kiitoksia. Nyt vierailijoidemme puheenvuorot on kuultu ja avaan keskustelun. Oh, pardon, excusez-moi. Anteeksi, anteeksi kovasti. Rouva Roston Euroopan sosiaalisen eh, foorumin eh, puolesta. <laughs> Kiitos paljon. Minä hylkäsin lapseni näin keskiviikkona, joten todella minun on saatava tällä puheenvuoro. Miten voidaan yhdistää kaikki verkosta niin, että köyhyys, asunnottomuus, naiset ja niin edelleen kaikki yhdistetään? Ja nyt on todella konsensus siitä, että minimitulo on tärkeä. Tämä on tärkeä väline. Näin todella siis liike pitää hyvänä sitä, että nyt valmistellaan parlamentissa mietintöä tästä aiheesta. Haluaisin puuttua viiteen seikkaan. Ensinnäkin tavoite. Mikä on sitoutumisen taso Euroopan tasolla? Miten taistelemme köyhyyttä vastaan? kansalliselle tasolle. Tämä on ykköskysymys, koska vähimmäistoimeentulo on väline. Ensin pitää pohtia sitä, ollaanko todella sitoutuneita tavoitteeseen. Euroopan köyhyyden vastainen vuosi 80 miljoonaa köyhyydessä elävää eurooppalaista. Ikään kuin koko Saksa eläisi köyhyydessä. Yksi viidestä lapsesta elää köyhyydessä. Olemmeko todella sitoutuneita muutoksen aikaansaamiseen? EUn 2020 strategiasta tulee myönteinen viesti. Yksi viidestä tärkeimmästä tavoitteesta tulevalle vuosikymmenelle on köyhyyteen liittyvä tavoite. Tuo on suuri edistysaskel, että yhteiskunta ymmärtää, ettei voida edetä jos ei ajatella innovaation kehityksen lisäksi myös köyhyyden vastaista taistelua. Siksi tämä on erittäin hyvä asia. Kuitenkin tällä hetkellä tämän komission ehdotus todella vetoaisin Euroopan parlamentin jäseniin siinä, että pitäisitte kiinni tästä tavoitteesta, josta keskustellaan jäsenvaltioissa kuukauden lopussa. Haluaisin tietää, mitä voitte tehdä Euroopan parlamenttina, jotta todella pidetään kiinni tästä tavoitteesta köyhyyden vähentämisessä, pidetään kiinni indikaattorista, joka siihen liittyy. Se on myös hyvin tärkeää. Toinen asia. Kun tavoite on selvillä, tiedetään, mitkä välineet toimivat. Me tiedämme, miten köyhyyttä vähennetään. Yksi toimista on vähimmäistoimeentulo. Ja edustaja Figueiredo mainitsi julkiset palvelut, terveydenhoitopalvelut, riittävä eläke. Me tiedämme, miten tässä tulisi toimia ja olemme tehneet tätä työtä pitkään aikaan. Me tiedämme, miten tämä voidaan toteuttaa. Toinen erittäin hyvä asia on se, että kriisin takia onneksi on tunnustettu sosiaalisten vakauttajien asema, eli kriisin aikana sosiaaliturvajärjestelmä todella auttaa meitä kriisistä vähimmäistoimeentulo, järjestelmä, joka ylläpitää tiettyä kulutuksen tasoa kansalaisten joukossa. Tämä on toinen viestini teille parlamentin jäsenille. Eli eikö voida mainita sosiaalisia vakauttajia, kun ne mainittiin viime vuonna, mutta nyt jälleen ne unohtuvat. Eli nyt ei sanota, että tämä on ehdottoman tärkeä asia yhteiskunnassa. Ja miten voidaan nyt puhua kestävyydestä, talouden uudistukset, siitä puhutaan, mutta prioriteettina pitäisi ajatella myöskin sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuutta. Se on pääomaa eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Tämän tämmöinen ajatus, joka minulla olisi liittyen tähän mietintöön ja teidän tehtävään Euroopan parlamentina. Kolmanneksi työolot. Olen viittasi jo tähän, meitä huolestuttaa se, että työolot heikkenevät jatkuvasti ja tämä vaikuttaa ihmisiin, jotka vähimmäistoimeentulon varassa elävät. Monilla on epävarma työpaikka, näin ei saada aina työttömyyskorvausta ja siksi joutuu turvautumaan vähimmäistoimeentuloon. Myös näemme, että erittäin matala palkka tarkoittaa sitä, että tämä aktivointi, sanotaan, että pitää ottaa vastaan työpaikkaa, ei voida vain käyttää sosiaaliturvaa hyväkseen, niin, niin palkat vain laskevat, minimipalkka laskee ja ihmiset eivät pärjää, koska kuten on sanottu, monet näistä järjestelmistä johtavat köyhyyteen ja lopulta on mietittävä työpaikkojen laatua, jotta järjestelmä voi toimia. Meidän sektorilla me olemme painostaneet paljon sitä, että sosiaaliturvasta puhutaan hyvin kielteisesti, että ihmisiä pidetään lähes rikollisina, koska käytetään sosiaaliturvaa hyväkseen. Sanotaan, että menkää hankkimaan työpaikka, mutta työpaikasta saa niin vähän palkkaa, että ei voi maksaa lastenhoitoa tai vuokraa. Sitten sanotaan, että ihmiset väärinkäyttävät järjestelmää. Tässä pitää olla tarkkana, että nähdään tämä linkki. Joten kolmas viestini teille olisi, että pidämme erittäin hyvänä, että kirjoitatte mietinnön työn työpaikkojen laadusta. 2020 strategiassa valitettavasti tämä ei ollut yksi keskeisin tavoite, että katsottaisiin, vaikka luulin, että oli konsensus siitä, että ei voida ajatella vain, että lyödään, luodaan työpaikkoja, jos ei ajatella työpaikkojen laatua. Toivon, että lopulta neuvosto voi puuttua tähänkin kysymykseen. Lopuksi tasavertaisista mahdollisuuksista. Edustaja Figueiredo sanoi asian, joka on meille tervetullut. Pitäisi katsoa yhteiskunta ryhmiä. Tämä ei koske kaikkia samalla tapaa. Naiset esimerkiksi. Me näemme erittäin usein, että yksinhuoltaja-äidit elävät köyhyydessä. Tässäkin on kyse tapakian laadusta, että pitää tavallaan olla kaksi tuloa, jotta pystyy elämään. Eli jos haluaa pärjätä, pitää olla kaksi palkkaa. Siis yksi palkka ei riitä, jos elää yksin lasten kanssa, niin ei pärjää. Tämä on asia, joka on otettava myös huomioon, koska ihmiset eroavat ja muita vaikeuksia. Lopuksi nyt pitäisi ajatella direktiiviä. Direktiivi on selvä syrjimättömyysdirektiivi. Direktiivit toimivat. Silloin kiinnostutaan, kun puhutaan tämän tyyppisistä välineistä. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Sitten alkaa yleiskeskustelu. Ja ensimmäisenä Rova Lin. Thank you, and can I welcome everybody here as well? Kiitoksia. Tervetuloa kaikille. Eh, monethan meistä olemme tehneet eh, tämän asian tiimoilta työtä ja me yhä uudelleen ja uudelleen palaamme tähän 2007 eh, silloin oli puhu, puhu, puhe säällisestä minimitulosta, mutta sehän ei ole toteutunut. Meidän täytyy nyt erottaa minimitoimeentulo ja minimipalkka toisistaan. Vuosien varrella tiedän, että nämä kaksi käsitettä ovat sekaantuneet eräiden mielessä. Myös me puhumme säällisestä tulosta ja minimipalkasta, niin täytyy aina muistaa, että ne ovat kuitenkin käsitteellisesti täysin erilaiset. Me olemme puhuneet köyhyyden vastaisesta verkostosta ja avoimesta koordinointimenettelystä. Ja liike-elämä on siihen lähtenyt mukaan. Ja nyt haluaisin eh, kysyä teiltä, että onko tämä avoin yhteistyömenettely epäonnistunut? Voimmeko saavuttaa sillä jotakin? se ei minun mielestäni ole tuottanut sellaista tulosta, kun se olisi voinut, ja miten se saataisiin sellaiseen malliin, että tulosta syntyisi. No sitten tämä eh, direktiivi, eh, se ei ole eh, sellainen kuvaileva järjestelmä, että jonkun maan järjestelmä olisi sopiva toiselle. Ja niin kauan kun me emme sano jäsenvaltioille, mitä me määrää niitä maksamaan tietyn tyyppistä tuloa, niin me voimme tätä yhteistyötä tehdä yhdessä. Te puhuitte syrjimättömyysdirektiivistä. Se on nyt juuttunut neuvostoon. Ja haluaisin teiltä kuulla jälleen kerran, että jos me saamme jonkun puitedirektiivin joskus tulevaisuudessa, tästä minimitoimeentulosta, niin kuinka paljon tähän voitaisiin saada tukea ministerineuvostolta vai juuttuisiko se samalla tavalla sinne? Koska mm, näin on nyt käynyt ja jos me nyt lähtisimme e, viemään tätä direktiiviä eteenpäin, niin sen rinnalla – kun meillä on tämä avoin koordinointijärjestelmä, niin meidän ei pitäisi jäädä vain odottamaan sitä, mitä neuvosto tekee, vaan että meidän pitää oma kantamme sanoa ja haluan kiittää teitä vielä tästä työstä. Kiitoksia. Herra Koferatik. Grazie Presidente. L'osservazione della collega Fiorelli. Kiitos puheenjohtaja. Fikereidon kommentit olivat hyvin stimuloivia, mutta olisi ehkä hyödyllistä ottaa askel taakse, taaksepäin ja muistuttaa mieliin, että me puhumme aiheesta, joka on ollut keskuudessamme jo pitkään. Epäilemättäkin viime vuosien kriisi on huonontanut tätä tilannetta entisestään voimmeko me löytää lyhyellä aikavälillä järkeviä ratkaisuja siihen kriisiin, joka EU-hun kohdistuu. No minun mielestäni mitä metodologiaan tulee, meidän tulisi miettiä kiireellisyyttä ja rakenteellisia toimia asioina, jotka liittyvät samaan alaan, mutta ovat kuitenkin erillisiä. Jos elpyminen ei ole nopeaa, ja jos ei saada aikaan kehitystä, jolla asiat saadaan liikkeelle, niin silloin nämä ongelmat, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin asioihin ja sosiaaliturvaan, ne tulevat huonontumaan, koska hallituksilla ei ole riittäviä voimavaroja hankkiutua niistä eroon. Ihmisillä on tarpeet, joihin täytyy vastata. 2020-strategia, se pyrkii siihen, että EUn talous saataisiin uudelleen liikkeelle. Mutta minun mielestäni meidän täytyisi tarkastella niitä väestönryhmiä, joista tässä on nimenomaan kysymys. Minun mielestäni ensimmäinen osa-alue tai ensimmäinen ryhmä, joka tulee jatkam, kasvamaan kriisin takia, on köyhyys ja työttömyys, koska ihmiset, heillä ei ole työtä ja täten heille annetaan jonkinlaisia tukiaisia, kun he siirtyvät työmarkkinoiden ulkopuolelle ja joutuvat työttömiksi. Mutta kun he eivät tee työtä, niin heitä avustavia välineitä ei ole kovin paljon. Ja täten tällainen vähimmäispalkka hätätilanteissa – voisi olla väline, jolla voitaisiin puolustaa kaikista herkimmässä asemassa olevia henkilöitä, henkilöitä, jotka eivät joko koskaan ole olleet työissä tai jotka ovat juuri menettänyt työpaikkansa. Tilanne vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. Joissakin jäsenvaltioissa on rakennettu tällaisia ö, shokkipuskureita, toisissa jäsenvaltioissa ei ole otettu huomioon ihmisten elinoloja silloin, kun he eivät ole työssä. Eli minun mielestäni tällaisen yleisen päämäärän tulisi olla se, että kaikille tulisi tarjota samaa välinettä ja tarjota kaikille mahdollisuus käyttää tätä samaa välinettä, koska rakenteellisesti niiden ihmisten määrä, joihin tämä tilanne vaikuttaa, kasvaa päivä päivältä. Sitten on toinenkin asia, köyhyys ja köyhät työläiset. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka tekevät työtä, pääasiassa naisia, ja kuitenkaan he eivät onnistu saamaan työstään riittävää tuloa, jotta he pääsivät tämän köyhyyskynnyksen yläpuolelle. Tämä käyvät köyhät. Se on hyvin hankala, hankala asia käsitellä, koska tilastotiedot osoittavat, että köyhät käyvät ihmiset usein ovat lähtöisin tilanteesta, jossa lähtökohtana on ollut hyvin alhainen palkka. Kysymys on noidan kehästä. Ja noidan kehä voidaan pysäyttää ainoastaan sijoittamalla koulutukseen. Muutoin ihmiset eivät pääse tästä noidankehästä ulos. Iäkkäät ovat usein köyhiä sen takia, että he elävät yksin eikä heillä enää ole minkäänlaisia perheille maksettavia lisiä ja he ovat täysin riippuvaisia avusta. Kun me puhumme hyvinvoinnista, niin meidän tulisi puhua ei ainoastaan siitä, kuinka laajalle levinnyttä se on, vaan myöskin tulisi puhua sen laadusta. Iäkkäiden ihmisten kohdalla hyvin usein ainoa tapa tilanteen parantamiseen on maksaa heille sellaisia lisiä, että he voivat elää ihmisarvoista elämää. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Know who in particular business you... En tiedä, ketä Business Europe varsinaisesti edustaa, mutta tiedän kyllä realiteetit. Kaikkialla Euroopan unionissa suuret yritykset puhuvat, e, tai siis eivät todellakaan ole huolissaan vähimmäistoimeentulosta tai vähimmäispalkasta. Ja kyseenalaistetaan minimitaso, jonka alla valtava määrä työntekijöitä joutuu elämään tällä hetkellä erityisesti kun ajatellaan, mitä hintaa kapitalismista maksetaan. Realiteetti on se, että Irlannissa esimerkiksi bisnesmaailma on sanonut, että vähemmäistuloa pitäisi leikata. Myös on sanottu, että työntekijöiden vähemmäispalkkaa tulisi leikata. Ja nämä asiat liittyvät toisiinsa. Halutaan leikata työpaikan kustannuksia ja minimipalkkaa. Ja Iranin hallitus on leikannut työttömyys- ja eläkeetuuksia. Samalla Euroopan unionissa hedge-rahastot voimat toimia vapaasti ja luoda kaaosta esimerkiksi Kreikkaan. Kreikan hallitus näin no työntekijöitä köyhiä Kreikassa. Tässä talouselämän tosiasiat tällä hetkellä. Kauniit sanat eivät muuta näitä asioita, puheenjohtaja. Nämä ovat tosiasiat. Eläke esimerkiksi, kun on koko elänikänsä tehnyt työtä, oletettaisiin, että järkevänä, kohtuullisen ikäisenä – pitäisi saada kunnollinen eläke, mutta kautta Euroopan tällainen perus sivistyksen ajatus jää suuryritysten jalkoihin. Eläkeikää halutaan korottaa 60-68 vuoteen. Eli mielellään niin, että ihmiset kuolevat vielä työuransa aikana, ettei heitä tarvitse myöhemmin hoitaa työmarkkinaosapuolet, EAY, no ihan hyvä, että vedotaan parlamenttiin ja komissioon ja niin edelleen, mutta pahoin pelkään, että Euroopan komissio ja neuvosto ovat melko oikeistolaisia, jotka tukevat bisnesmaailman toivomuksia. Työntekijöiden köyhien pitää itse taistella, jotta saadaan pysäytettyä tämä trendi, joka luo prekariaattia – kaikkialle ja alentaa elinehtoja kaikkialla. Kiitos. Kiitoksia, herra Higgins. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ja näin ei ole, niin minä annan yksi, yhden minuutin puhujille, jotka päättävät tämmöisen ensimmäisen eh, puhekierroksen ja sitten vielä esittelijä saa loppupuheenvuoron sama järjestys jatkuu. Euh, merci, madame la présidente. <clears throat> Kiitoksia. Äh, Jeans, äh, se mitä me pyydämme, niin laadukkaita työpaikkoja. Yksi asia kuitenkin minua tässä keskustelussa huolestuttaa. Naapurini tässä ovat puhuneet siitä, että näitä ohjeiskuluja e, tai näitä avustuksia vähennettäisiin, jotta työ, työpaikkoja luotaisiin. Sillä tavallahan se ei mene. Ja tällä tavalla vähennetään resursseja, esimerkiksi verotuloja, koska nehän ovat juuri niitä tuloja, joiden avulla e, luodaan tätä toimeentuloa on puhuttu säällisestä toimeentulosta, ei minimitoimeentulosta. Ei pidä nyt hukata tätä eh, tavoitetta silmistä, puhutaan verohyvityksistä. Ei näin, pitäisi vain löytää uusia varoja, uusia keinoja sillä tavalla, että saisimme asiat tehtyä ja kuinka pankit ja finanssisektori, kuinka siihen löydettiin rahaa. Minä olen tässä aika tiukkana. Sitten seuraava puhuja. Koska on vain minuutti aikaa, niin vastaan siihen, joka kohdistettiin meille. Haluaisin tässä vain tehdä selväksi se, että meillä on 40 jäsenjärjestöä ja edustamme 20 miljoonaa pk-yritystä. Eli se teille tiedoksi. Business Europein tasolla me emme moukaroi tällaista ajatusta vähimmäispalkasta eteenpäin. En tiedä, miksi teille tällainen kuva on syntynyt. Me pyydämme sitä, että olisi tasapaino kestävän julkisen rahoituksen, julkisen rahoituksen ja tehokkaan sosiaaliturvajärjestelmän välillä mukaan lukien eläkejärjestelmä. Me emme sano vähimmäispalkkajärjestelmille ei, mutta meidän kannaltamme on kriittisen tärkeää ja tätä on painotettu tässä sosiaalisen osallistamisen ja syrjäytymisen mietinnössä tänä vuonna. Tässä tulisi olla siis kysymys siitä, että ihmiset saadaan takaisin työmarkkinoille ja tulisi olla enemmän rahaa niitä ihmisiä varten, jotka syrjäytyvät työmarkkinoilta. Tämän lisäksi tässä puhuttiin myös avoimesta koordinaatiometodista. Meidän mielestämme tämä on hyvä väline kokemusten vaihtoon jäsenvaltioiden välillä, mutta olemme myöskin sitä mieltä, että tätä metodia täytyy vahvistaa. Minulla ei ole mitään eh, vastausta siihen, miten tämä tulisi tehdä, mutta me olemme valmiita pohdiskelemaan tätä, koska meidän mielestämme tämä on paras tapa hoitaa asia. Kiitos ja seuraava puhuja. Eh, thank you very much. First... Kiitos oikein paljon ensinnäkin. Olemme sitä mieltä, että avoin koordinointimenetelmä ei ole ollut epäonnistuminen, vaikka siinä jotain ongelmia onkin. Ainakin keskustelu on ollut käynnissä. Se ei ollut riittävän voimakas siksi, että poliittinen vauhti siitä loppui Lissabonin agendan kautta. Nyt tavoite, joka ehdotuksissa on 2020 strategisessa, voisi saada uutta vauhtia, poliittista pontta tuon strategian. Meidän pitää saada – tukea puitedirektiiville, joka koskee vähimmäistuloa ja meidän pitää ajatella vuotta 2010 köyhyyden vastaisena vuotena. Tänä vuonna pitäisi pyrkiä saada sitoumuksia tässä. Sitten kysyttiin resursseista kaiken aikaan saamiseksi. Katsotaan molempia puolta. Sosiaaliturvaan varojen käyttäminen tulee suoraan takaisin talouteen, eli tämä on nähtävä investointina. Ei kyse ole suurista menoista. Ja toiseksi sen on oltava riittävää niin, että ihmiset voivat elää ihmisarvoista elämää. Eikö se ole tasapainottelusta? Sanotaan, että annetaan teille nyt vähän, kun meillä pitää olla tasapainoa tässä. Sitä tasapainoa voidaan sitten etsiä tuolta rikkaiden joukosta. Kaikilla pitää olla ihmisarvoinen elämä, jotta nämä järjestelmät voivat myös toimia. Kiitos. Rouva Rostanipupu. Nämä kolme asiaa minuutissa, niin ensinnäkin tämä kasvu. Tämä ei nyt mene näin, koska tällä sektorilla on ollut kasvua, eikä se ole mitenkään auttanut vähentämään köyhyyttä eikä lisää poistamaan syrjintää. Täytyy saada minimitulo myöskin kriisin aikana synnytettyä. Se on päällimmäinen viesti. No sitten direktiivi. Täytyy muistaa, että 24 maata 27, niin se on minimitoimeentulon taso. Eli kolmella maalla ei ole mitään. Bulgaria, Kreikka ja Italia ovat nämä kolme maata. Joten tässähän on olemassa jo konsensusta asiassa. Sitten kolmas asia on se, kuinka tämä vähimmäistulo markkinoidaan. Ihminen, e, joka e, ei ole työtä, niin mm, ihminen voi mennä koulutukseen ja olla aktiivinen jossakin muualla kuin työssä. Täytyy myöskin muistaa, että ihmiset mm, haluavat e, kuluttaa, eikä se ole niin huono asia, koska Yhdysvalloissakin on, on tällaisia kokeiluja tehty. Ihminen panee rahan jälleen kiertoon kulutuksen kautta. Anteeksi nyt, että olen näin tiukka ajan kanssa, mutta sitä ei ole ylimääräistä. Rova Figueiredo, ja nyt annan teille, teille puheenvuoron ja tietenkin tämä kriisiaika, jota olemme eläneet ja tässä poliittisessa eh, taistelutilanteessa, 2020 eh, strategia, jossa on viisi tavoitetta ja köyhyyden poistaminen. Pitäisi muistaa, mitä ECOFIN eilen antoi päätelmikseen. Tilanne on huolestuttava kun tavoite, joka liittyy tähän köyhyyteen on englanniksi seuraavanlainen, luen sen, siinä ikään kuin kiistetään tämä köyhyyden torjunta tavoite will have to be given to the principle and the correct design of a possible social inclusion target. Je crois que c'est quand même... Euh... Uskoakseni Tällä hetkellä, kun työttömyysluvut vain pahenevat, niin nämä, tämä on Ecofinin eh, näkemys, jossa ei otettu huomioon sosiaalipuolta, ja tämä on todella huolestuttava näkemys. La parole pour conclure cette discussion. Niin, te saatte loppupuheenvuoron tähän keskusteluun. <clears throat> Muito, obrigada, tem toda a razão, senhora Presidente. Ehm, nós... Kiitos, puheenjohtaja. Tässä on kysymys hyvin vaikeasta poliittisesta taistelusta, ja me kaikki tiedämme tämän. Osa vieraista jo vuosia sitten sitten olivat rinnallani samanlaisessa taistelussa silloin, kun taistelimme Lissabonin sopimuksen puolesta. Tuolloin halusimme tätä ensimmäistä Lissabonin ohjelmaa uudistaa. Nyt me olemme uuden taistelun edessä ja meidän täytyy edetä tässä taistelussa huolimatta siitä, että me olemme ottaneet opiksi siitä, mitä tähän mennessä on tehty. Meillä on ollut käytettävissä tietoja ja voimme keskustella eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi parlamentin ja komission välille voidaan saada enemmän vuoropuhelua aikaiseksi. Puheenjohtajakin viittasi jo tähän. Lisäksi me tarvitsemme, meidän täytyy käydä tämä hyvin tiukka taistelu läpi meidän täytyy pitää mielessä kaikki se, mitä asiantuntijat ovat tässä sanoneet ja kaiken sen, minkä te kirjallisesti meille toimitatte. Me tulemme tekemään kaiken mahdollisen, jotta me näin hankalasta aiheesta saisimme aikaan sellaista, joka vie asioita eteenpäin. On hyvin tärkeää, että me siirrymme poliittisiin, taloudellisiin, makrotaloudellisiin uudistuksiin ja kuten tiedätte, neuvosto joskus suhtautuu näihin asioihin hyvin nuivasti. Jos tällainen politiikka jatkuu, politiikka, jonka tarkoituksena on vähentää Euroopan unionin alijäämiä alle 3 prosentin, niin silloin emme todellakaan köyhyydestä onnistu pääsemään eroon. Meidän täytyy heti alusta lähtien sanoa, että tämä on tärkeämpi asia kuin julkistalouden terveydentila. Ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää. Me emme voi hyväksyä sitä, että jatkuvasti köyhyys kasvaa sen moninaisissa muodoissaan kautta Euroopan unionin. Nämä ovat niitä akseleita, joiden mukaan tämä mietintö täytyy rakentaa. Ja meidän täytyy keskustella tästä hyvin kattavasti, koska tämä aihe on niin tärkeä. Ja meidän täytyy, tässähän on kysymys yhteiskunnan henkiin jäämisestä ja myöskin julkistalouden henkiin jäämisestä. Meidän täytyy löytää ne yhteisymmärryksen ne asiat, joista me voimme olla yhteisymmärryksessä. Teidän mietintöluonnoksenne pohjalta me voimme käydä uuden keskustelun ja meillä on sitten määräaika tarkistuksille 5. toukokuuta. Sitten menemme kohtaan 19, joka on asiassa esittelen teille yritysten vastuusta yhteiskunnan vastuu kansainvälisissä kauppasopimuksissa – tässä on lausunto Inta valiokunnalle, joka on vastuuvaliokunta. No, te tiedätte, minkälaiset ehdot tällä lausunnolla on. Älkääkä sitten yllättykö, jos tässä nyt olen vielä pidentämässä tätä teidän ehdotustenne perusteella. Tämä yritysten sosiaalinen vastuu on tärkeä asia, koska siinä e, yritykset vievät e, vapaaehtoisesti meidän sosiaalista malliamme ulko, ulospäin. Yhteiskunnallinen vuoropuhelu, e, jossa ajatukset kehittyvät tässä osapuolten välillä. On asioista puhuttu ja tämä vastuu saattaa muuntua säännöksi vapaaehtoisuuden pohjalta. Kansainvälinen ulottuvuus on meille keino taistella laitonta työtä ja veronkertoa vastaan. Meillä on vastuullinen käyttäytyminen sitä pitää noudattaa sekä ulkoisesti että sisäisesti. No me tästä nyt ei sen enempää. Ja meillä tulee olla, olemaan mahdollisuus miettiä, kuinka tämä saadaan tämä ajatus mukaan työllisyyssuuntaviivoihin. Inta valmistelee mietintöä ja tämä liittyy tietenkin 2020-strategiaan. Nämä olivat ne asiat, ähm, jotka halusin tähän keskustelun aluksi sanoa. Ja nyt sitten avaan yleiskeskustelun. Ensin annan liberaaleille eh, puheenvuoro Cecilia Wikström. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Ensimmäistä kertaa varajäsenenä olen täällä valiokunnan kokouksessa. Koska tämä ensimmäinen kerta puhun ruotsia, joten jos ette halua tällaista mielenkiintoista kielimatkaa, niin pyydän, että käytätte luureja. Minä haluaisin kiittää esittelijää mielenkiintoisesta ja hyvästä luonnoksesta. Sosiaalinen vastuu on tärkeä kaikissa yhteiskunnan osissa yksilöiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen ja muiden takia. Kuitenkin meidän on muistettava se, että me emme voi lainsäätämällä saada vastuuta kannettua. Emme voi myöskään säätää lailla siitä. Anteeksi, puhuja keskeyttää. Tässä on hankala tehdä työtä, kun kaikkialla kokoushuoneessa puhutaan. Tack så jättemycket. It is difficult to speak. Kiitos oikein paljon. Hyvin hankala täällä on puhua, kun ihan tässä vieressä käydään toista keskustelua. Ei siinä ole mitään ongelmaa muuten, mutta puhukaa vähän myöhemmin. Niin, tätä kautta voidaan saada kilpailukykyä yritykselle ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä, mutta me, meidän on huomattava, että me emme voi lainsäädännön kautta ainoastaan puutua – tällaisen vastuun kantamiseen. Emme voi säädellä liikaa vaikeuttaa yritysten toimintaa. Euroopan unioni ei saa lainsäätää sosiaalisesta vastuun kantamisesta ja siksi minua huolettua tuo neljäs kohta tuossa luonnoksessa. Siinä vaaditaan, että yritysten toimet vahvistetaan lainsäädännössä. Olen huolissani myöskin kohdasta neljä, jossa kehotetaan komissiota sitovampiin sääntöihin eurooppalaisia yrityksiä varten – jotka toimivat tai voivat suoraan tai epäsuoraan toimia kehitysmaissa. Tämä tarkoittaisi sitä, että estetään kehitysmaiden vapaankaupan mahdollisuudet. Ei pitäisi pakottaa yrityksiä menemään pidemmälle kuin mitä kyseisten maiden lainsäädännössä sanotaan. Kuitenkin haluaisin sanoa, että tuen tätä työtä kaiken kaikkiaan. Tämä on tärkeää kaikille tämä sosiaalisen yhteiskunnallisen vastuun kantaminen, mutta kilpailukyvyn vapaan kilpailun pitäisi olla tässä tärkeää ja pitäisi puhua protektionismista nyt. Friedman ja muut ovat puhuneet siitä, miten yhteiskunnallinen hyöty paranee sitä kautta, kun yhteiskunnan voitot paranevat. Ja keskustelijat jäsenvaltioissamme ovat sitä mieltä, että yhteiskunnallinen vastuu saattaa johtaa siihen, että yritykset eivät halua investoida köyhiin maihin, koska on hyvin vaikea saada siellä luotua sataprosenttisen turvallisia työpaikkoja. Tämä luo vähän ristiriitaa, joka meidän olisi tiedostettava, kun tulevaisuudessa teemme työtä tässä kysymyksessä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Merci beaucoup et euh, ravi de vous... Kiitoksia. Mukavaa, että te osallistutte nyt ekaa kertaa tähän valiokunnan työhön. Seuraavana komissio. Ja, tai siis valiokunnassa kaksi muuta puhujaa, ja te tiedätte, että tässä tiukka aikataulu jatkuu. Um, Kiitos puheenjohtaja. En halua viedä puheaikaa seuraavalta esityslistan kohdalta, joka on omani, mutta näiden kahden asian välillä on tietty vissi ero. Haluaisin kiittää tästä puheenvuorosta ja haluaisin kiittää teistä tästä mietinnöstä. Itse laadin tästä samaisesta asiasta edellisessä parlamentissa mietinnön. Meidän tulisi muistaa se, että tässä on kysymys kaupasta ja yritysten yhteiskunnallisten vastuusta, eli meidän tulisi ottaa tämä ulottuvuus huomioon. Mitä tähän luonnokseen tulee, tuen sitä, mitä te sanoitte sidosryhmistä kappaleessa viisi ja tämä voitaisiin paremmin heijastaa tähän johdantoosan kappaleeseen A, jossa viitataan siihen, että tämä liittyy ainoastaan yritysten toimintaan. Minun mielestä siis sitten tämä johdantoosan kappale C, no tässä on ehkä käännösongelma. Tässä puhutaan ihmisoikeuksista, niitä tulisi kunnioittaa. Tässä puhutaan ihmisoikeuksien edesauttamisesta tai edistämisestä. Sitten mitä tarkistuksiin tulee, meidän tulisi enemmän painottaa näitä kauppapuolen asioita. Itseäni kiinnostavat OECDn ohjeviivat, monenvälisestä kaupasta, eli on hyvä, jos nämä otetaan huomioon. Ne tulisi liittää kauppasopimuksiin ja ne tulisi liittää apuun, jota me tarjoamme yrityksille investointivälineiden muodossa. Meidän tulisi myöskin ottaa huomioon OCEDssä käynnissä oleva tarkistusprosessi jossa me voimme sitten vaikuttaa siinä, että tätä vahvistetaan kansainvälisellä tasolla. On tietenkin tärkeää, että Euroopan unioni edesauttaa kaupan edistämistä yritysten tasolla, mutta meidän täytyy varmistaa se, että meillä on ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja sosiaalisen asioihin liittyviä normeja. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne ja haluaisin onnitella teitä tästä tehdystä työstä. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Eh, yo he pedido la palabra porque al oír que no se puede legislar sobre Niin, minä halusin puhua, kun täällä eh, sanotaan, että ei voida säädellä ajatuksia, mutta pitää olla vähän varovainen, koska ihmisoikeuksiin liittyvät eh, ajatukset ovat sellaisia, joista nimenomaan lainsäädäntöä pitää muodostaa. Kiitoksia tästä lausuntoluonnoksesta. Tässä täytyy muistaa, että tämä vastuu ei millään tavalla vie pois sitä velvoitetta, joka meillä on noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia, kuten ILO-sopimusta. Meillä on RSE siis tämä yhteiskuntavastuu, joka yrity, yrityksillä on, mutta tämä ei millään tavalla vie arvoa siltä, siltä arvonannolta, mitä, mikä kansallisilla, kansainvälisillä sopimuksilla on. Kiitoksia. Ja sitten komissio. Il lavoro che lei dovrà fare sia un lavoro molto interessante. Kiitos puheenjohtaja. Tämä teidän tekemänne työ on hyvin kiintoisa, erityisesti keskusteluissa sosiaalinen vastuu on ollut vapaa yrityksen valinta tähän mennessä. Ja silloin oli pelissä lähinnä yrityksen uskottavuus. Minusta tuntee, tuntuu, että mainekysymys ei ole riittävä. Tässä pitäisi mennä pidemmälle. Me olemme nähneet yrityksiä, jotka ovat levitelleet hienoja tekstejä sosiaalisesta vastuusta, yhteiskunnallisesta vastuusta – samalla kun pohjan mereä saastutetaan, koska siellä käytettiin öljytankereita, jotka tuskin pysyvät pinnalla. Ja silloin puhuttiin yhteiskunnallisesta vastuusta. No, toisaalta jossain maissa pakotettiin lapsia työhön. Meidän on huomattava, että yhteiskunnallisen vastuun kantaminen ei voi perustua ainoastaan nykymenetelmiin. Tarvitsemme tiettyjä raja-arvoja, sääntöjä, kaikkia ryhmiä mukaan, että voidaan katsoa, mitkä voisivat olla sitovia muotoja tässä yhteydessä. Madame vous allez pas avoir beaucoup... Niin, eh, ei teilläkään siellä komission puolella enempää aikaa ole kuin parlamentaarikoilla. Kiitos, olen työllisyyden pääosastolta. Haluaisin käydä läpi ne kohdat, joita ehdotusten joukosta löytyy ja ehkä antaa muutaman täsmennyksen komission näkökulmasta. Ensinnäkin määritelmä tästä yritysten sosiaalista vastuusta. Tässä sanotaan, no me lisäisimme tähän sanan vapaaehtoisesti sisällyttävät tämän ja ottaisimme tässä huomioon niitä asioita, joita täällä tällä iltapäivänä on mainittu. Sitten kohta D, siinä puhutaan veronkierrosta ja laittomasta työnteosta. No joka tapauksessa meidän mielestämme nämä ovat laittomia toimia joka tapauksessa, joten ne täytyy käsitellä. Eli CSR ei tässä välttämättä tule ajankohtaiseksi. Sitten kohdassa kolme, tässä sanotaan, että yritysten yhteiskuntavastuussa pitäisi ottaa huomioon nämä uudet alat, sosiaalinen osallisuus. No ilmeisesti tässä puhutaan Euroopan unionin ulkopuolesta asioista, koska Euroopan unionin sisäpuolella ainakin suurimmassa osassa tapauksista tämä on jo otettu käsittelyyn. Sitten kohta neljä. Tässä vaaditaan lainsäädännöllisistä vahvistuksista, No mitä komission tulee, niin ei ole mitään lainsäädäntöehdotuksia yritysten yhteiskuntavastuun liittyen. Sitten kohta kuusi, yritysneuvosto ja niiden rakentava asemaa parhaiden käytäntöjen kehittämisessä. No kyllä, yritysneuvostot ovat olleet mukana parhaissa käytännöissä, mutta ei tässä ainoastaan niistä ole kysymys. On meidän omien äh, tietojemme mukaan on hyvää äh, yhteiskuntavastuuta, jota tapahtuu myöskin yritysneuvosten ulkopuolella. Sitten kohta seitsemän. Se, että saataisiin enemmän sitovampia sääntöjä eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat kehitysmaissa tai suoraan tai alihankkijoiden kautta. No itse asiassa komissio käsittelee kauppasopimuksia valtioiden välillä. Eli jos nyt pyydetään sitovia sääntöjä, joita kohdistettaisiin eurooppalaisiin yrityksiin kauppasopimuksissa, niin sillä ei päästäisi puusta pitkään. Me emme ole sellaisessa asemassa komissiossa, että me voisimme lainsäädännöllisiä ehdotuksia tästä tehdä, mutta muutoin haluaisin vain kiittää. No niin, annan itselleni kaksi minuuttia aikaa vastata. Tässä on kysymys kaupasta ja kaikki ylikansalliset yritykset, jotka ovat täällä Euroopan unionissa, niin joskus toiminnassa on toivomisen varaa. Mitä tulee tähän pimeään työhön ja veronkiertoon? On lakeja, jotka tähän liittyvät. Ja jos tällä tavalla yritys toimii ulkomailla, niin yhteiskunta vastuu on kyllä aivan voimassa oleva mm, käsite. Minulle usein kerrotaan mm, siitä, mitä yritykset tekevät kaivostoiminnassa tietyssä ja tietyssä maassa. Ja tietyt valmistaja, valmistusteollisuuden edustajat eivät noudata alkeellisimpia kansääntöjä. Tässä on kansainvälinen keskustelu menossa me voimme eh, tästä kohta puhua herra Hewittin kanssa hänen mietintönsä kohdalla. Pitää meidän puoleltamme tuoda esiin se, mitkä sosiaaliset normit ovat meille tärkeitä. Eikä voida asettaa toisille eh, velvoitteita noudattaa normeja, jos me itse emme noudata sitä. Tässähän tämä kysymys juuri on. missä yritysten yhteiskuntavastuu on suhteessa lainsäädäntöön. Tähän mennessä on ollut niin, että yritysten yhteiskuntavastuu on ollut asia, jota on kehitetty sitä on kehitetty vain yrityksen markkinamielessä – koska köyhissäkin maissa on paljon painettu materiaaleja siitä, miten kerrotaan, kuinka ihmisoikeuksia noudatetaan ja, ja näin edelleen. Jos toimitaan Euroopassa johdonmukaisesti, sehän on meidän tietenkin velvollisuutemme lainsäätäjinä. Meidän täytyy tässä yritysten yhteiskunta, yritysten yhteistä yhteiskuntavastuu ja yrityksen hallintotapa, ne pitää yhdistää ja sitten asiat pitää viedä lainsäädäntöön. Tässä nyt keskustelu jatkuu. Kaupan alalla sopimukset eivät ole pelkästään kahden maan välisiä. Me tiedämme, että liikevaihtoyritykset hakevat hakevat voittoja sillä tavalla, että ne hyödyntävät kaikenlaista kansallista varantoa. Anteeksi nyt, että näin lyhy, lyhyt sanaisesti puhuin, mutta joka tapauksessa meillä on jatkossa mahdollisuus palata näihin tarkistuksiin. 26 maaliskuuta puoleen päivään mennessä tarkistukset pitää olla ja sitten 27.4. äänestetään ja 28. on äänestyksemme. Sitten me palaamme esityslistan ja Richard Hewitt on meidän seuraava puhuja. Tässä on ihmisoikeudet ja mm, ja sosiaalista ympäristöä koskevat säännöt kansainvälisissä kauppasopimuksissa. 34 tarkistusta tähän on tehty ja me haluamme nyt kuulla, mitä teidän mielestänne näille olisi tehtävä. Olkaa hyvä. Kiitos. En esittele uudestaan tekstiäni niin sen kummemmin, kun aikaa tai on niin myöhäinen ajankohta. Katsotaan tarkistuksia. Katson lähinnä niitä, joissa voimme päästä ehkä sopuun. Monet, monet tarkistuksistamme ovat sellaisia, että teki hankalaksi tämän pituuden kunnioittamisen. Kaikki, mitä oli poliittisia konsepteihin liittyviä kysymyksiä, ovat siellä. Nyt lisänä annan vain vähän enemmän yksityiskohtia – en niinkään muuta periaatteita, kun puhutaan asian tiikereistä tai puhutaan Irlannista, Portugalista ja Sloveniasta. Otetaan tällaisia esimerkkejä. Toivon, että ei tarvitse vakuuttaa teitä kovasti näistä tarkistuksista. Ainoa politiikan alain ehkä liittyy vain oma tarkistukseni 25, jossa hyvin paljon yksinkertaisemmin puhutaan kanteluista. Voimme keskustella varmasti siitä. Olisi mukava kuulla tarkistuksen esittäjiltä. Tässä kun puhuttiin kun me puhuimme alun perin näistä velvoittavista määräyksistä – voimme varmasti saada siellä yhteisymmärryksen. 5, 15, 29, 34 tarkistukset ovat hankalia. Viisi kohdassa se, että painotetaan riittävästi kestävyyttä ja markkinoille pääsyä. En ihan ymmärrä tässä ajattelua. Tarkistus 29. Tämä juuri liittyy siihen, että kunnioitetaan paikallisia ja kansallista lainsäädäntöä. VTO-kohta samoin, jos sanotaan, että ei ollenkaan keskustella työstandardeista VTOn tasolla, tämä tuntuu olevan hänen kantansa. Hankala tuossa nyt lähteä kompromissia solmimaan. tänne tietenkin, mitä kantaa edustaja Higginsille. Hän tietää, että henkilökohtaisesti tuen hänen kantaansa Kolumbian ja yhteisen tuomioistuimen päätöksiin nähden, mutta en tiedä, onkohan tämä nyt oikea paikka tämän asian ratkaisemiseksi. En halua, että hän luulee, että minä vastustan hänen kantojaan. Sinänsä minä olen pyrkinyt tässä lausunnossa pysymään tämän lausunnon alassa. Rappi, kunnollinen työ, Harkin näistä rikkomuksista vähän pehmeämpää kielenkäyttöä ja samoin viittaukset Lissabonin sopimukseen täysin sopivat. Edustaja Mann ei taida olla täällä, mutta hänen tarkistuksensa on kiinnostava, kun puhutaan lapsityövoiman käytöstä ja luonnon kivimarkkinoista. Kiitos. Kiitoksia lyhyestä tavasta esittää. Sitten Rova Arte. Eh, thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitokset herra Hauitille erinomaisesta lausunnosta olen samaa mieltä siitä, että jotkut tarkistuksista, erityisesti 25, se eh, vahvistaa tätä ja tukisin sitä, koska joskus se kieli, jota me käytämme, esittää vain toiveita ja te olette nyt eh, hieman onnistuneet pönkittämään tätä. Sitten omat tarkistuksenne yleisesti ottaen tukisin suurinta osaa niistä, en toki kaikkia, ja olen iloinen, että voitte tukea osaa omista tarkistuksista, aivan erityisesti siitä, missä puhun laajemmasta latinalaisen Amerikan alueesta. Se löytyy kappaleesta viisi. Haluaisin teidän näkökantanne tarkistuksestani kappaleeseen kuusi. Kaikki eivät siitä ole samaa mieltä, mutta jos voisitte, myöhemminkin voitte tämän hoitaa, jos voisitte tarkastella sitä. Suurinta osaa tarkistuksista tuen ja olen myöskin samaa mieltä joistakin muistakin tarkistuksista, erityisesti 32 ja 29. En ole aivan varma, mihin näillä tarkistuksilla pyritään. Ja haluaisin todellakin, eh, jos eh, tarkistusten laatija voisi selittää, mitä hän yrittää saavuttaa näillä tarkistuksilla, koska minulle se ei tässä selvinnyt. Higgin. Sitten herra Higgin. Yes, Chair, uh, very, very briefly indeed because of the uh, time. Aivan lyhyesti. Me olemme eh, näistä asioista keskustelleet muualla runsaasti, mutta yksi asia, minkä haluaisin herra Hauitille tuoda esiin, on, että se, että kuinka voidaan tarkistaa, ovatko yritykset eh, pitäneet kiinni niistä ympäristö- ja sosiaalisista standardeista, joista ne väittävät pitävänsä kiinni. Nimittäin yhä uudelleen ja uudelleen meillä on ihmisiä, jotka tulevat eri maista luo, luoksemme ja sanovat, että heillä on vakavia syytöksiä toiminnasta ja he, ne perustuvat heidän omiin kokemuksiinsa. Ja kun he ovat tuoneet näitä esille yrityksessä, joka tällä tavalla toimii, niin, niin kuinka asiat voidaan, voidaan sitten valvoa ja tarkistaa? Tässä kappaleessa kahdeksan Howitt on asian puuttunut. Täällä puhutaan riippumattomista asiantuntijoista ja e, e, näin edelleen silloin, kun sosiaalisista ongelmista ja niistä tehdyistä valituksista on kysymys. On hyvin tärkeää, että työntekijät ja e, kunnalliset e, organisaatiot e, ovat sellaisia, että voidaan näitä, näitä voidaan käydä tutkimaan ja mahdollisesti oikeustoimiin ryhtyä. Kiitoksia. Minä uskon, että komissiokin halusi puhua. Um, um, Kiitos. Muutama kommentti vain. En lähde toistamaan sitä, mitä olemme aikaisemmin sanoneet tähän lausuntoon liittyen. Me olemme iloisia siitä, että työllisyysvaliokunta on tässä työssä mukana. Meillä on ollut aikaisemmin huolenaiheita, jotka ovat edelleen voimassa, erityisesti jotkut viittaukset artikloihin VTOssa. Pari seikkaa vain halusin ottaa esiin. Tarkistukset, jotka liittyvät kohtaan kolme, jossa puhutaan kansalaisyhteiskunnan kuulemisesta. Meistä olisi parempi, että puhutaan työmarkkinaosapuolista kuin sidosryhmistä. Työmarkkinaosapuolet, ammattiliitot mukaan lukien työnantajien edustajat myös, siis kaikki työmarkkinaosapuolet. Kohtaan viisi liittyen olemme sanoneet tämän aikaisemmin, sanomme sen jälleen. Tämä on yleinen kanta kauppapolitiikkaan. Meistä ei ole sopivaa viitata yksittäisiin tapauksiin tai yksittäisiin maihin – jokainen ansaitsee arvion sopivissa puitteissa, joten varmasti olisi eduksi jättää esimerkit mainitsematta. Ja sitten muutama seikka. OECDn suuntaviivat ja vapaaehtoisuus – Juurihan keskusteltiin yhteisöllisestä vastuusta ja vapaaehtoisuudesta, joten tarkistukset kohtaan, 20, kohtaan 7, paras on 24, jossa sanotaan, että otetaan huomioon nuo suuntaviivat. Kohtaan 8, sen lisäksi, että puhuttaisiin riippumattomista asiantuntijapäätöksistä, niin valtiot tekevät kai päätöksiä, riippumattomien asiantuntijoiden raportit olisi ehkä parempi sanamuoto. Tarkistuksessa 29 ja 33 Kasler ottaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät kansallisiin työnormeihin. Ne eivät liity tuon koht- osaan neljä. Kasler on nyt paikalla, mutta me puhumme kansallisista työvoimasäännöistä kautta linjan. Siksi ehdottaisimme, että tuo voitaisiin ottaa kohdasta yhdeksän pois ja sitten kohta kymmenen. Jälleen kerran viittaisin tuohon tukiin VTOssa. Tämä noudattaa EU-määritelmiä tuista, joten emme näe syytä tuota muuttaa. 34 Thomas Mannilta lapsityövoimasta. Lapsityövoimakysymys on erittäin tärkeä, kuten tiedätte, komission juuri laatinut työpaperin tästä kysymyksestä, ja tämä valiokunta tulee olemaan vastuuvaliokuntana parlamentissa, kun sitä asiakirjaa käsitellään, joten ehkä olisi sopivampaa pohtia näitä aiheita silloin, kun puhutaan tästä työasiakirjasta. Kiitos. Kiitos ja sitten esittelijä. Thank you. Um, uh, Ms. Harkin... Kiitos. Rouva Haakin pyysi minua tarkastelemaan hänen tarkistustaan 17 ja tämän suhteen minulla ei ole mitään ongelmia. Sitten mitä tulee laajempaan latinalaisen Amerikan kontekstiin, no komissio juuri sanoi, että tässä ei tulisi mainita mitään maita sinällään, enkä oikeastaan ymmärrä, miksi komissio tällaista suosittelee. Kai parlamentti voi tehdä päätöksiä siitä, viittaammeko me tiettyihin maihin vai emme, eli komission ei tulisi tällaista edes ottaa esille, mutta Rouva Haakinille ja komissiolle sanoisin, suhteessa näihin kaikkiin tarkistuksiin. Olen ollut hyvin varovainen sen suhteen, että en olisi mennyt sanomaan, että kauppasopimukset joidenkin maiden kanssa ovat hyviä tai huonoja, koska tämä ei ole se paikka, jossa tällaisia asioita tulisi hoitaa, mutta nämä kestävyysvaikutusarvioinnit ja Roa Haakinin kommentti, meidän omat vaikutusarviointi on sanonut yhtä asiaa ja sitten on toimittu toisella tavalla. Ja pahoittelen sitä, että komissio haluaa nyt tällaisen viitteen poistaa. Sanoisin Rova Haakinille, jos me voisimme kokouksen jälkeen tai äänestykseen mennessä, jos voisimme keskustella siitä, miten tämä laajempi latinalaisen Amerikan alue voitaisiin muotoilla. Haluan olla hyvin täsmällinen juuri niistä syistä, mistä komissio puhui. Siis en vastusta tätä ajatuksena, mutta ehkä tätä sanamuotoa täytyy hioa. Ehkä kompromissi voitaisiin löytää. Ja sitten mitä herra Higgins sanoi tarkistettavuudesta, hänen ja Roa Regnerin tarkistukset ja omani ovat täysin yhteensopivia, eli toivoisin, että kompromissi löydetään sellainen, jota kaikki voivat tukea. Sitten mitä komissioon tulee, olen iloinen, että jäsenen eh, tarkistus, vaikka jäsen itse ei ole paikalla, on mennyt läpi. VTO ei ole Korani eikä raamattu. Minun mielipiteeni tässä tarkastellaan VTO-tulkintoja. On aivan ok, että ihmisillä on erilaisia tulkintoja on ihan hyvä, voidaan sanoa, että komissio jakaa jonkin tulkinnan, mutta me voimme myöskin sanoa teille, että on muitakin ihmisiä, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä, jotka tulkitsevat näitä asioita eri tavalla. Eli tässäkin tulisi saada aikaan vuoropelua, eikä komission tule tässä ryhtyä hyökkäyskannalle. Eli ehkä tästäkin voitaisiin puhua myöhemmin. Sitten käsittelin tämän maiden mainitsemisen ja sitten OECDn suuntaviivat ja pakottaminen. Mm, tässä oli epäselvyyttä, sen hyväksyn kyllä kommenttina. Ja sitten kun tuetaan tätä tarkistusta, jossa ei haluta herra Kastlerin mietintöä, jossa ei haluta viitata ja poistetaan kaikki keskustelut VTOssa näistä työmarkkinoista, niin tämä on kovin äärimmäinen kanta. Tässä sanottiin, että on tuettu tarkistuksia 29 ja 32, mutta sitten eh, sanottiin sen jälkeen, että he ovat tukeneet näitä asioita muuta kautta, mutta 29 ei näin kuitenkaan sanota ja tämä täytyy tunnustaa. Ja tarkistuksessa 32 ehkä komissio ei pidä tästä tulkinnasta tai ole siitä samaa mieltä tänään, mutta tästäkin tarkistuksesta löytyy maininta siitä, että tulisi VTOssa saada näihin työmarkkinastandardeihin jonkinlaista harmoniaa aikaiseksi. Jonkinlaisia pakollisia työnormeja, no niin pitkälle en meni, minä puhun vain yhteistyöstä ja dialogista, eli tarkistuksen näitäkin ulottuvuuksia tulisi tarkastella ennen kuin 32 näin kattavasti tuetaan, mutta kellohan on jo paljon, eli haluaisin vain kiittää lämpimästi komissiota siitä tiedosta, jota se meille antoi. Kiitoksia tilannekatsauksesta. Minä olen vähän yllättynyt komissioon. Pyydettiin tänne kokoukseen asiantuntijaksi ja lainsäädännön käynnistäjäksi. Tässä ei ole kysymyksessä komissio, vaan tässä on komission yksikön edustaja, joka on kutsuttu tänne seuraamaan työtä ja tätä on kysymyksessä lainsäädäntö. Niin tämän sananvaihdon tarkoituksena on antaa teknistä asiantuntemusta – ja siitä kertoa, mitä komissio ajattelee. Mutta ei se voi olla mikään poliittinen arvio siitä työstä, mitä täällä parlamentaarikot tekevät. Ei minkäänlaista sellaista parlamentin työhön puuttumista. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa, kun kun puhun tästä asiasta ja näille kyseisille osas, osastoille, jotka täällä nyt komissiosta ovat esillä, teillä ei ole mitään syytä antaa mitään poliittista arviota siitä työstä, mitä parlamentaarikot täällä tekevät. Kiitoksia. Kiitoksia asiantuntijuudesta ja se on tärkeää. Ei nyt en enää anna puheenvuoroja. Haluan puhua teidän kanssamme myöhemmin. Nyt me olemme päättäneet työmme tähän lausunto hyväksytään. Huvitin lausunto 28. huhtikuuta ja seuraava